Dear colleagues, welcome to the after... Arvon kollegat, tervetuloa iltapäivän istuntoon ennen kuin aloitamme julkisen kuulemisen. Käymme läpi Libe-valiokunnan virkamatkan matkakertomuksen, eli siis 17. 18. toukokuuta 2016 valtuuskunta kävi perusoikeusvirastossa Vilnissä Itävallassa. Tämä oli tarkoitus käydä läpi aamulla mutta viime hetken muutoksista johtuu ennistyslistalla se piti lykätä. Edustaja Nagi oli valtuuskunnan johtaja ja hän on laatamassa myös aiheutettavaa mietintöä ja hän esittelee nyt sitten tämän matkan tuloksia. Olkaa hyvä, edustaja Nagi. Thank you very much. Uh, so, uh... Kiitos oikein paljon. Pari viikkoa sitten meillä oli mukava Viinin matka Osallistujia oli Rustia Chiniki, Karl-Heinz Becker ja minä. Ja nimesihteeristön jäseniä. Michael Flaherty, johtaja, toivotti meidät tervetulleeksi ja esitteli virastoa, viraston työtä, monivuotisia puitteita ja viraston keskeisimpiä osastoja. Me opimme siellä työmenettelyistä, tutkimuksista ja tapahtumista. Lisäksi meidät kutsuttiin ensi viikon perusoikeusfoorumiin, joka järjestetään Viinissä kutsuisin nyt kaikki muut kollegat sinne. Ja sitten perusoikeusviraston työtä selvitettiin Kreikan hotspottien osalta ja tapasimme eri sidosryhmiä, kansallisia, kansallisten laitosten ja kansalaisjärjestöjen ihmisoikeusosaajia. Perusoikeusvirasto valmistelee raporttia. Tänä vuonna keskitytään erityisesti turvapaikka- ja siirtolaisuuskysymyksiin. Raportista keskustellaan yksityiskohtaisemmin perusoikeusfoorumissa. Valtuuskunnan mukaan perusoikeusviraston on edelleen vahvistettava kansalaisyhteisöjen roolia, samoin kuin kansallisten parlamenttien yhteistyötä. Kertomuksessa esitellään jäsenvaltioiden tehtäviä, jotka vahvistuvat kriisitilanteissa, kuten siirtolaiskriisissä, jolloin on erityisen tärkeää suojella haavoittuvaisessa asemassa olevia, kuten lapsia. Tutkimusten ja raporttien luominen jatkuu edelleen ja näin saamme hyvää perustaa päätöksillemme. Me pyysimme perusoikeusvirastoa oikein aktiivisesti esittelemään meille lisää apua meidän työhömme. Tässä lyhyt raportti matkastamme. Kiitos. Thank you. Kiitos. Pyytäisin edustaja Chinichkiä, jos hän voisi käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Si, grazie, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, niin olin tällä matkalla ja vahvistan sen, sen mitä valtuuskunnan johtaja juuri sanoi, kävimme perusoikeusviraston päämajassa ja kävimme läpi perusoikeusviraston työtä, suojelua ihmisoikeuksia, kävin läpi sen työskentelymetodeja, tutkintatyötä, tutkimustyötä ja puhumme myös siitä tärkeästä panoksesta, jota tämä edustaa kansallisille hallituksille – ja meille myös. Se oli tärkeää Euroopan toimielimille. Puhumme monista aiheista, muun muassa perusoikeusviraston työstä siis kaiken kaikkiaan. Ja no, todennäköisesti, mikä oli kaikkein mielenkiintoisinta meille, oli ihmisoikeuksien suojelu, maahanmuutto ilmiön kontekstissa, monimutkainen ilmiö kyseessä. Ja ei pidä koskaan unohtaa tarvetta suojella ihmisiä, joiden on pakko poistua kotimaastaan ja jotka etsivät parempia olosuhteita Euroopasta. Erityisesti minun teki vaikutuksen se, että tietyn ajan jo perusoikeusvirasto on lähettänyt asiantuntijoita ja työryhmiä Kreikkaan. Kuten tiedämme, Kreikassa oli äärimmäisen vaikeita tilanteita, monimutkaisia tilanteita maahanmuuttajiin liittyen ja vähemmistöihin liittyen, tai siis alaikäisiin liittyen tukikorjaan. Perusoikeusviraston työ on arvokasta kahdellakin tapaa. Se tukee jäsenvaltioiden työtä ja osoittaa myös, että on tarvetta tarkastella ihmisoikeusolosuhteita vahvuuteen osalta ja tarkistaa, että ne noudattavat sääntöjä. Ja sitten on tällaisia käsikirjojakin ehdotettu. Ne ovat hyviä ajatuksia, on tärkeää. Minä itse ehdotin jotakin samantyyppistä tammikuussa. Tässä käsittelen erityisesti yksin tulevia maahanmuuttajalapsia, lapsia ja pohdin sitä, että miten, miten tunnistamista voitaisiin tehdä paremmin. Eli tähän liittyy voisi olla käsikirja, mitä voitaisiin tehdä siis eh, erityisesti ar- huonommissa asemissa oleviin maahanmuuttajien kanssa. Eli tämmöinen käsikirja voisi olla hyvä, jolla voitaisiin käsitellä tätä maahanmuuttoilmiötä. Se olisi tärkeä tukiväline meidän työllemme ja myös niiden työlle, jotka toimivat tällä alalla. joten matkaa mielestäni vahvisti se, miten tärkeä perusoikeusvirasto on, ja se vahvisti, miten tärkeää parlamentti on ja kaikki toimielimet, jotka auttavat Fran ponnisteluja. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitos suosituksenne. Ja edustajanaakin suositukset olisivat hyvin avuksi tulevalle keskustelemme nyt arvon jäsenet, arvoisat puhujat, hyvät naiset ja herrat. On ilo toivottaa teille tervetulleeksi kuulemiseen, joka käsittelee perusoikeuksien tilannetta Euroopan unionissa vuonna 2015. Cloud Moraisin puolesta. No, hän pyysi minua varapuheenjohtajana valiokunnassa edustamaan häntä tänä iltapäivänä on nyt tullut perinteeksi valiokunnallemme. Excuse me. Uh, to organize this here. Niin perinteinä on järjestää tämä kuuleminen osana työtämme, jota tehdään, kun käsitellään tätä perusoikeuksien tilaa EU-ssa ja sitä koskevaa mietintöä. Ja meillä on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi toimielinten edustajia. He esittelevät jäsenille työtä, jota tehdään alalla. 28. syyskuuta 2015 päätettiin päätöslauselmasta, joka käsittelee perusoikeuksien tilannetta EU-ssa. Siinä Euroopan parlamentti toisti on olennaisen tärkeää EUlle, sen toimielimille ja jäsenvaltioille taata sen, että nortetaan ja edistetään yhteisiä eurooppalaisia arvoja, jotka on lueteltu artiklassa 2 EU-sopimuksessa ja EUn perusoikeuskirjassa Tämä pitäisi tapahtua eurooppalaisessa ja kansallisessa lainsäädännössä, julkisissa politiikoissa ja niiden täytäntöönpanossa samalla noudattaen täysin toissijaisuusperiaatetta. Minä nyt ilo antaa puheenvuoro edustaja Nagille taas. Hän voi esittää aloittavasta huomensa. Olkaa hyvä edustaja Nagi. Thank you very much. So... Kiitos oikein paljon. Olen esittelijän roolissa. Mietinnön aiheena perusoikeudet unionissa. Ja on hienoa, että voin olla täällä kuulemistilaisuudessa tänään mukana. Varmasti voimme käydä hedelmällistä keskustelua perusoikeuksista. Perusoikeudet ovat valtavan tärkeitä jokapäiväisessä elämässämme. Näin meitä suojellaan yksilöinä ja myös ryhmien jäseninä. Kaikki meistä kuuluvat johonkin ryhmittymään, joka saattaisi ehkä tarvita oikeuksien suojelua. Jokainen voi joskus olla vähemmistön edustaja. Silloin lakien on suojeltava vähemmistöä. Vaikka lainsäädäntö suojelisikin, niin täytäntöpanossa on joskus puutteita ja siksi meidän on käytettävä kaikki mahdollisuutemme, jotta voisimme korostaa perusoikeuksien merkitystä. Uh, part in, in, uh, in, uh, in the whole the world. Euroopan unionin on kuljettava perusoikeuksien suojelemisen etunenässä. Meidän pitää ymmärtää, mitä Euroopassa tapahtuu. Ja jos me vaadimme jotain maalta, jotka pyrkivät Euroopan unionin jäseniksi, ne on tunnettava myös tilanne Euroopan unionissa. Onhan se ongelmallista, että vaaditaan paljon enemmän perusoikeuskysymyksissä muilta mailta kuin omilta EU jäsenvaltioilta. Joten hienoa, että voimme käsitellä tänään eri aiheita, myös romanien oikeuksista, LGBTI-oikeuksista ja vammaisten oikeuksista. Kuulun kansallisen vähemmistöön. Meitä on 40 miljoonaa Euroopassa Hienoa, että tänään puhutaan myös kansallisten vähemmistöjen asemasta. On hienoa, että viime vuosina tämäkin aihe on nähty tärkeämpänä Euroopan parlamentissa. Me jäsenetkin suhtaudumme avoimemmin siihen, että puhutaan näiden vähemmistöjen oikeuksista rakentavassa hengessä. Uskoisin, että täällä kuulemistilaisuudessa ja mietinnössä voimme tukea tämän tyyppisiä ajatuksia. Kiitos oikein paljon. Jään mielelläni kuuntelemaan teidän alustuksenne. Kiitos. Short presentation. Now I will, eh, Kiitos alustuksestanne. Nyt puheenvuoron saavat vieraspuhujamme. Ja näiden osioiden lopussa on aikaa kysymyksille ja vastauksille. Pyydän muistamaan, että kuuleminen lähetetään suorana verkkoon ja että puhujen puheet nauhoitetaan. Ensimmäiseksi EUn perusoikeustilanne vuonna 2015. Käymme läpi haasteita, sun muita näkökantoja. Ensimmäinen paneeli alkaa siis nyt. Francesca Fonseca saa nyt puheenvuoron. Hän on oikeus- ja kuluttaja suoja-asioista vastaava johtaja komissiossa. Hän on täällä herra Franz Timmermansin tilalla, siis komission varapuheenjohtajan tilalla, joka ei päässyt paikalle tänään. Herra Fonseca, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. En effet, permettez-moi... Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin pahoittelut, että ensimmäinen varapuheenjohtaja päässyt paikalle viime hetkenä. Hän kävi ilmi, ettei hän pääse paikalle tänne, koska oli muita velvoitteita. Nämä niin sanotut kehityspäivät veivät voiton. Hän tapaa Afrikan kehitysministeriä muun muassa sen takia hän ei pääse paikalle. Hän pyysi sen vuoksi, että edist- edustaisin häntä täällä ja pahoittelisin hänen puolestaan, mutta luvallanne korvaan hän nyt täällä. Ja hän pyysi lähettämään teille viestin siitä, että ensimmäinen varapuheenjohtaja olisi halunnut itse lähettää tämän viestin. Hyvät näistä herrat, Eurooppa on tällä hetkellä ennen näkemättömässä tilanteessa ja finanssikriisin tilanne on, on huomattanut, kuinka vaikea tilanne on tällä hetkellä. Ja finanssikriisi on aiheuttanut myöskin monille viranomaisille suuria ongelmia. Ja viimeiset barbaariset hyökkäykset Brysselissä ja Pariisissa ovat osoittaneet, kuinka järkyttävällä tavalla – fundamentalistit hyökkäävät meidän järjestelmään vastaan. Tässä yhteydessä monet populistit ovat käyttäneet tilannetta hyväkseen, käyttävät kansalaisten pelkoja hyväkseen. Pelkoja siitä, että vieraat valtavat maat, tai että Euroopasta tulee vieraantunut, tai finanssikriisi iskee, tai että joudumme köyhyyteen, tai talous taantuu, tai että terroristit hyökkäävät. Pelkoa mistä tahansa. Kun pelko hallitsee nämä melkästään uhat, emme mahdollisuuksia. Meidän pitäisi päästä yli peloistamme ja käydä ja kertoa ja kuulla niitä, että meillä on yhteisiä arvoja, että voimme kunnioittaa toisiaan meidän arvojen pohjalta. Ja tämä on raportissa, perusoikeusraportissa myöskin mainittuna. Meidän pitää kiinnittää huomiomme siihen, että voimme saavuttaa ne tavoitteita vuonna 2015 vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoropuhelu, avoimuus ja, ja pyritään näin vastustamaan pelkoja. 12.15 raportti. Siinä katsotaan myöskin viime vuoden lokakuun tuloksia, eli avoimuudesta ja kunnioituksesta. Sitä voidaan, kuinka voidaan semitismiä vastaa, antisemitismiä vastaa Euroopassa ja vihaa vastustaa. Kansalliset ja EU-politiikan tekijät ja kansalaisjärjestöjen edustajat ja kaikki järjestöt ovat katsoneet syitä, mikä on antisemitismin takana ja antisemitisten tapahtumien takana Euroopassa – ja tässä työryhmässä pyrittiin katsomaan erilaisia trendejä, joita voidaan vastustaa. Ja haluaisin kuitenkin rohkaista teitä kaikkia kunnioittamiseen ja rohkeuteen. Ja meidän kokouksessamme luotiin te- konkreettisten toimien lista, johon pitäisi keskittyä. Ja yksi näistä toimista tämän raportin sisällä on vuoropuhelu Euroopan unionissa, joka komissio aloittaa myöskin IT-järjestöjen kanssa, jäsenvaltioiden kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta myöskin verkossa voidaan toimia vapaammin. Ja tämä on viime 35. johtanut siihen, että me kielämme vihapuheen verkossa. IT-yritykset, Google ja Twitter ja Facebook ja Microsoft – Heillä on nyt mahdollisuus arvioida vihapuhetta verkossa ja käyttää kansallisia lainsäädäntöjä hyväkseen, että voidaan vastustaa mukalaisvihaa. Myöskin yleisin globaalein säännöksi. Nämä yritykset ovat sopineet siitä, että laiton vihapuhe poistetaan 24 tunnissa verkosta. Meidän pitää käyttää toimia samalla tavalla verkossa kuin verkon ulkopuolella. Emme saa antaa verkosta tulla vihapuheen ja antisemitismin kehtoa. Tämä vaatii sitä, että poliisiviranomaiset ja syyttäjäviranomaiset ovat kiinteästi mukana tukemassa uureja ja tukevat kansalaisyhteiskuntaa myönteisessä kehityksessä. IT-yritysten pitää tehdä myöskin oma osuutensa vapauden puolesta. Viha puhe ei ole mielipiteen vapautta. Pyrimme myöskin kehittämään vuoropuhelua ja toimenpiteitä. Tällainen rasismi ja viha, sitä voidaan vastustaa yhteiskunnassa. Se on tärkeää sosiaalisen ja poliittisen ilmapiirin osalta, kun, kun maahanmuuttajia vastaan nostetaan vihapuhetta ja monet fyysiset hyökkäykset maahanmuuttajien kohtaan tai muihin muukalaisiksi nähtyihin henkilöihin kohtaan ovat lisääntyneet jäsenvaltioissa. Aika usein tässä on muslimien, muslimien vastaisia toimia kyseessä. Mukalaisviha ja rasismin vastainen taistelu pitäisi olla prioriteettina meille kaikille ja vaatii yhteisiä ponnisteluja. Me tiedämme, ja että näitä toimenpiteitä on alettu Strasbourgin jälkeen panemaan täytäntöön. Ja komissio tukee sitä, että parlamentti on tässä toiminnassa mukana. Komissio aloitti myöskin tällä viikolla uuden työryhmän, jossa voidaan keskustella näistä asioista ja vastustaa rasismia ja kehittää poliitikkoja jäsenvaltioissa, kansalaisyhteiskunnassa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä tämän estämiseksi. Haluan painottaa sitä, että tässä. Myöskin Euroopan neuvostolla on tärkeä rooli tässä. Ja että tuetaan myöskin koneetolla toimilla näitä asioita. Haluaisin puhua viimeisen vuoden tärkeimmistä ihmisoikeusasiakehityksistä komission raportista. 2015 komission paremman sääntelyn paketti totesi, että perusoikeuksien noudattaminen on yksi tärkeimpiä osia meidän vaikutusarviointimenettelyämme. Toimivien väliset sopimukset paremmasta lainsäädännöstä, niiden pitäisi myöskin antaa panoksen siihen, että voidaan parantaa perusoikeuksien noudattamista koko lainsäädäntöprosessissa. Eurooppalaiset toimijat, heidän pitää ottaa huomioon perusoikeuskirja kaikissa toimissa, ei pelkästään ö, tavallisissa toimissa. Tämä liittyy myöskin toimielinten väliseen sopimukseen. Me olemme tehneet sisäisiä suuntaviivoja, joilla avulla voidaan ottaa kansainvälisessä kauppaneuvottelussa myöskin perusoikeudet huomioon. Ja me olemme huomanneet, että emme voi pelkästään odottaa, että näitä noudattaa, vaan meidän, jotta voimme taata vapauden turvallisuuden tapahtumisen, meidän pitää myöskin tehdä toimia, että voimme parantaa perusoikeuksien suojan tasoa Euroopan unionissa. Ja tietosuoja-uudistuspaketti ja myöskin olettama ja se, että oikeus olla oikeudenkäynnissä läsnä ja myöskin lastensuojelu rikosoikeusmenettelyissä ovat osa Euroopan unionin lainsäädäntöä, joilla pyritään perusoikeuksien takaamisen viime aikoina. Nyt on aika valvoa niiden täyttöönpanoa. osia osoittaa myöskin sen, että kuinka perusoikeuskirjaa on noudatettu jäsenvaltioissa. Tietenkin tärkeää käyttää rikkomusmenettelyä, että voidaan taata, että, että jäsenvaltiot noudattavat perusoikeuskirjaa, kun panevat täytäntöön Euroopan unionin lainsäädäntöä. Syyskuun ja joulukuun välillä 2015 me aloitimme 49 rikkomusmenettelyä jäsenvaltioita kohtaan siitä, että he olivat panneet täytäntöön yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Sekä eurooppalainen että kansalainen on tilanne ei enää ole ihan ruusuinen. Kuten totesin, 2015 oli vaikea vuosi perusoikeuksien osalta johtuen näistä eri kriiseistä, joissa Eurooppa on ollut. Nyt on yhä tärkeämpää, että politiikkamme, lakimme ja toimemme vastaavat tähän ja noudatamme yhteisiä arvojamme ja eurooppalaista perusoikeuskirjaa. Ja nyt tämä 1718 marraskuuta järjestetään seuraava kokous. Siellä katsotaan vapautta ja moniarvoisuutta. Ne ovat perusoikeuskirjan artikassa 11 määriteltyinä. Ne ovat perus, perusoikeus, oikeuksia, jotka ovat määritelty siellä. Siellä tulee toisaalta keskustelemaan näistä ja myöskin kuulemaan osanostoja. Ja Tämä rekisteröinti on alkanut jos alkoi 11. heinäkuuta saakka auki. Voit, pyydän teitä kaikki osallistumaan sinne näihin keskusteluihin. Ja näin voidaan antaa puitteet, puitteet tehokkaalle keskustelulle. Voit, pyydän teitä osallistumaan tähän. haluaisin vielä, että tuomme digin komission raportin tuloksia ja pyydän teitä tukemaan meitä myöskin jatkossakin perusoikeuksien puolustamista. Thank you very much for very Kiitoksia kovasti mielenkiintoisesta esityksestä. Nyt annan puheenvuoron Paul van Sassevan Aiseltille ja Martin de Gravelle. He edustavat puheenjohtajavaltiota Alankomaita neuvostosta. He toimivat puheenjohtajana neuvoston työryhmässä, joka käsittelee perusoikeus, kansalaisoikeus ja vapaan liikkuvuuden kysymyksiä. Herrat Van Sassevanaiselt ja De Grave, olkaa hyvä. Saatte puheaikaa 15 minuuttia. Thank you uh, very much. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää arvon jäsenet ja muut täällä läsnä olevat. Kiitos oikein paljon, että kutsuitte meidät. Me olemme Frempin puheenjohtajia. Se on neuvoston työryhmä, jossa käsitellään perusoikeuksia, kansalaisoikeuksia ja vapaata liikkuvuutta. Meillä on nyt ilo ja kunnia kertoa perusoikeuksien tilanteesta Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana. Lähtisin liikkeelle toisesta vuosittaisesta vuoropuhelusta vuosittain oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisesta. Italian kaudella hyväksyttiin neuvoston johtopäätökset, jossa todettiin, että oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisesta on käytävä. Viime vuoden marraskuussa Luxemburgin puheenjohtajakaudella ensimmäinen vuoropuhelu käytiin. Alankomaiden puheenjohtajakaudella on järjestetty toinen keskustelu yleisasioiden neuvostossa kuukausi sitten. Aiheena oli se, miten voidaan huolehtia eurooppalaisista arvoista, oikeusvaltion periaatteiden ja kansalaisoikeuksien kunnioittamisesta, kun osallistetaan maahanmuuttajat yhteiskuntaan. Strasbourgissa järjestettiin puheenjohtajavaltion seminaari yhdessä Euroopan neuvoston kanssa. Vuoropuhelussa aiheeseen johdatteli perusoikeusviraston johtaja Michael O'Flaherty – Vuoropuhelu neuvostossa oli avointa keskustelua, johon monet jäsenvaltiot osallistuivat aktiivisesti. Monissa jäsenvaltioissa on samantyyppisiä haasteita tällä hetkellä. Integroiminen on kansallista toimivaltaa, mutta tämä kiinnostaa kaikkia, koska se mitä yhdessä jäsenvaltiossa tapahtuu, saattaa vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin ja kansainväliset standardit sitovat kaikkia jäsenvaltioita. Samalla kävi selvästi ilmi, että kotouttaminen toteutuu eri tavoin ja siksi kuultiin maiden ehdotuksia ja kommentteja hyvistä käytänteistä. Jotkut hyvistä käytänteistä, jotka mainittiin vuoropuhelun aikana, otettiin vastaan komissiossa komission toimintasuunnitelmassa, joka esitettiin viime viikolla. Kun valmisteltiin tätä vuoropuhelua, saatiin paljon hyötyä monilta uutta hyödyllistä apua monilta kansalaisjärjestöiltä. Oikeusvaltion periaatteiden vuoropuhelua arvioidaan ennen vuoden loppua ja toivomme, että tähän mennessä käydyt vuoropuhelut osoittavat, miten tärkeää on keskustella oikeusvaltion periaatteiden toteutumisesta säännönmukaisesti neuvostossa. Haluaisin mainita myös tässä yhteydessä EUn liittymisen Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Kuten neuvoston nimissä sanottiin, Libe Afkon kuulemisessa huhtikuussa täällä. Neuvosto on täysin sitoutunut jatkamaan tätä liittymistä sopimukseen meidän sopimuksemme sääntöjen mukaisesti. Olemme edenneet teknisempien menettelytapakysymysten osalta, joita tuomioistuin on ottanut esiin. Nyt neuvosto odottaa komission analyysiä ja mahdollisia vaihtoehtoja – poliittisesti hankalampien kysymysten osalta vasta vuoroinen luottamus, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ja sitten ihan prioriteettina neuvosto tutkistuu näihin vaihtoehtoihin Slovakian puheenjohtajakaudella. Lopulta omalta osaltani haluaisin mainita työn, jota työryhmässä tehdään komission ehdotukseen liittyen EUn liittyen liittymisestä sopimukseen, joilla taistellaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, perheväkivaltaa vastaan, Istanbulin sopimus. Tämä on tärkeä asia, siihen liittyy paljon kokouksia ja näin halutaan edetä tulevan puheenjohtajakauden aikana. Puheenjohtaja tässä vaiheessa antaisin puheenjohtajalle puheenvuoron. Kiitos Martain, kiitos puheenjohtaja. Omalta osaltani sanoisin, että on mukaan, että voin kertoa eri toimista, jotka liittyvät perusoikeuksiin Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana. Erityisesti haluaisin kiinnittää huomiot päätelmiin perusoikeuskirjan 2015 oikeusasioiden sisäministereiden neuvostossa hyväksyttiin tämä teksti viime torstaina 9. päivä kesäkuuta ja sitten jostain toimista tällä saralla. Haluaisin tässä yhteydessä viitata pienen kirjaseen A Firmness in Time of Misery and Catastrophes. Äh, tämän otsikon mukaan saattaisi ajatella, että tämä on top viitosessa tällä hetkellä, mutta 1584 vuonna tämä kirjoitettiin. Tärkeä. Justus Lipsius, joka, jonka nimi on niin tuttu meille, kun tapaamme neuvoston rakennuksessa säännönmukaisesti. Keskeinen viesti tässä kirjassa on se, että tarvitaan tällaista stoalaista lähestymistapaa. Se on Frempin puheenjohtajalle hyvä viesti, mutta ehkä myös EUlle ja EUn toimielimille erityisesti näinä päivinä. Yksi tärkeä ero näiden kausien välillä, jos verrataan tätä 1500-lukuun, on se, että meillä on perusoikeudet, demokratia- ja oikeusvaltion periaatteet voimassa – Perusoikeuskirja heijastelee näitä normeja. Tällä hetkellä se on tärkeä ihmisoikeusasiakirja EU:ssa ja näin pääsenkin neuvoston päätelmiin takaisin. Miten ne syntyivät ja mikä on sisällöstä? Puhun, sisältö. Puhun kolmesta aiheesta. Perusoikeuskirjasta ensin 9. helmikuuta Hollannin puheenjohtajakausi järjesti asiantuntijaseminaarin siitä, miten EUn perusoikeuskirjaa noudatetaan EUssa, konferenssi oli Amsterdamissa. Tässä katsotaan kansallisia viranomaisia, tahoja, jotka luovat lainsäädäntöä, miten ottavat perusoikeudet huomioon. Jäsenvaltiot ja eri sidosryhmät olivat edustettuina ja pyrittiin huolehtimaan siitä, että kaikki voivat osallistua, jotka käytännössä toteuttavat perusoikeuskirjatyötä. Sieltä saatiin tuloksia neuvoston päätelmiin esimerkiksi on tärkeää, ettei perusoikeuskirjaa nähdä eristyksissä. Se on nähtävä yhteydessä muihin tärkeisiin perusoikeusasioihin. Erityisesti artikla 51 perusoikeuskirjassa on tärkeän, ne määräykset ovat tärkeitä, jotka, joihin ei ole ei, ihmisoikeustyössä muuten viitattu. Tärkeää on myös kouluttaa ihmisiä perusoikeuskirja-asioissa ja lisäksi on pyydettävä virastoa antamaan jonkinlaista apua siitä, miten perusoikeuskirjaa käytännössä toimijat käyttävät. Sitten sisäiset ja ulkoiset perusoikeuspolitiikat EU:ssa. Nämä mainittiin jo edustaja Nagin puheenvuorossa. Kyse ei ole siitä, että toimitaan sen mukaan, mitä saarnataan, mutta pitäisi saanata sitä, mitä käytännössä tehdään. Siksi on tärkeää löytää konkreettisia yhteistyömalleja, Maaliskuussa Frempillä oli yhteiskokous sen työryhmän kanssa, joka käsittelee perusoikeuksia EUn ulkopuolella. Tutkijat EUn rahoittamasta Frame-hankkeesta ja EU-virastosta osallistuivat kokoukseen. Me loimme puheenjohtajavaltion asiakirjan, jossa oli kysymyksiä, joista keskusteltiin, ja näin saatiin aikaan hedelmällistä keskustelua. Neuvosto päätti katsoa tarkkaan sitä, minkälaisia linjoja ajetaan molemmissa näissä neuvoston työryhmissä, koska näin kehitellään sitä, miten eu lähetystöt selvittävät EUn sisäisiä kysymyksiä. Lisäksi jatkuvasti pyritään katsomaan erityisiä ihmisoikeuskysymyksiä, kuten esimerkiksi YK vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa. Kolmas keskeinen osa päätelmiä on se, että halutaan taistella – syrjintää rasismia ja muukalaisvihaa vastaan. Foseka Morillo myös viittasi siihen, miten tärkeä tämä aihe on äskeisessä puheenvuorossaan. 28.–29. huhtikuuta Alankomaat puheenjohtajavaltiona yhdessä perusoikeusviraston kanssa järjesti kokouksen, jossa pyrittiin parantamaan sitä, miten raportoidaan ja todetaan viharikoksia. Siellä esitettiin hyviä käytäntöjä siitä, miten viharikoksia vastaan on toimittu. Keskeisimmät neuvoston päätelmät oli se, että täysin tuetaan komission uutta korkean tason ryhmää, joka taistelee rasismia, mukalaisvihaa ja muuta suvaitsemattomuutta vastaan. Perusoikeusviraston osallistaminen tähän uuteen ryhmään, jotta saadaan yhteiset menetelmät siitä, miten tietoa kerätään ja miten kerätkään kaikki tiedot viharikoksista. Ja lisäksi pyritään IT-yritysten kanssa selvittämään, miten vihapuheeseen voidaan netissä puuttua. Tähän hän äskeinen puhuja jo viittasi, Frederica Morillo. Lopuksi sanoisin, että puheenjohtajan valtiona olemme tehneet konkreettisia edistysaskeleita sellaisilla alueilla, jotka ovat Euroopan parlamentille tärkeitä. Tässä yhteydessä haluaisimme kiitellä siitä, miten hyvin yhteistyö on sujunut komission ja parlamentin henkilöstön ja perusoikeusviraston kollegoiden kesken. Lisäksi on tehty hyvää työtä kansalaisjärjestön kanssa, ihmisoikeus- ja demokratian verkoston kanssa. Toivimme, toivimme triokumppaneille Slovakialle ja Maltalle. Onnea menestystä. Kiitos, kiitos. Nyt puheenvuoron saa Matias Kruden, politiikan suunnittelusta vastaava johtaja Euroopan neuvostossa. Hän esittelee pääsihteerin vuosikertomuksen demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen tila Euroopassa. Herra Kluren, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat äh, parlamentin jäsenet, kiitokset kutsusta puhua teille. Pääsihteerin kolmannesta vuosikertomuksesta käsittelee ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatteita, ja demokratiaa Euroopassa. Kommentoisin hieman sitä, mitä kuulun aikaisemmin. Täällä on puhuttu edistymisestä, siitä, että, liity, että miten liitytään Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Istanbulin sopimukseen. Nämä ovat tärkeitä asioita. Se vahvistaa Euroopan neuvostoa, mutta myös EUta. Ja meillä on hyviä esimerkkejä viime aikoina. Siihen on liittynyt hyvin nopeasti lisäpöytäkirjaan siis jos ajatellaan terrorismin torjuntaa. Niin ei pitäisi unohtaa, että yksi tärkeä elementti perusoikeuksien puolustamisessa on, että toimitaan näitä tekijöitä vastaan. Euroopan neuvosto, miksi se valmistelee tätä vuosikertomusta? No, pitää tietää, että muun muassa Euroopan neuvosto edustaa, tai no se on hallitusten välinen mekanismi, jossa 47 Euroopan maata, mukaan lukien kaikki EU-jäsenvaltiot ovat edustettuna, ja he ovat siinä näin ollen osa normien ja standardien järjestelmää. Siinä säännellään ihmisoikeuksista, demokratiasta ja oikeusvaltioperiaatteesta. Useimmat normit ovat laajasti sitovia, ja kun kysymykset tulee esille, jotka liittyvät noudattamiseen, ja näin usein käy, näitä kysymyksiä tarkastellaan silloin, no ei poliittisena neuvotteluina, vaan niitä käsitellään sitten niin, että monitorointimekanismit äh, käyvät niitä läpi ja riippumattomat asiantuntijat käyvät niitä läpi tai sitten äh, juridiset elimet, kuten ihmisoikeustuomioistuin käy läpi, on tärkeää antaa tämä taustatieto. Kertomus itse, sillä on useita tavoitteita, vähän niin kuin äh, liikkuveitsi ensimmäiseksi, metodologia, jolla voidaan arvioida vahvuuksia ja heikkouksia kapasiteetissamme ja hallitusten kapasiteeteissa taata demokraattista turvaa. Eli siis varmistetaan se, että tämä vallan tasapaino toimii maissa kunnolla. Ja käytämme näitä normeja ja standardeja ja, raportteja, joita saamme tuosta järjestelmästä, jota kuvailin aikaisemmin. Kertomuksessa puhutaan yksityiskohtaisesti siitä, mitä jäsenvaltioiden pitää tehdä ja myös se, mitä niiden ei tule tehdä jotta voivat taata toimivan, puolueettoman ja riippumattoman oikeu- järjestelmän vapaat ja riippumattomat mediat, elinvoimaisen ja vaikutusvaltaisen kansalaisyhteiskunnan, toimivan ja aidosti demokraattiset instituutiot ja sitten osallistuvan yhteiskunnan, joka vähentää ulkopuolisen uhkien määrää. Tämä metodologia on itse asiassa yksittäinen väline, sitä voidaan käyttää monipuolisesti ja tarjoamme sitä muille mieluusti, jos he haluavat arvioida tilanteitaan maassa tai ryhmässä maita tällä alueella, jonka juuri mainitsin, sillä minusta se tarjoaa erittäin hyvän objektiivisen tavan arvioida ja tunnistaa nämä ongelmat ja heikkoudet. Toinen tavoite kertomuksessa on tunnistaa ongelmat mutta ei ainoastaan sitä, vaan myös arvioinnin laajuus, ongelmien laajuus, jotta ne voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen. Tätä toimintatapaa on kehitelty. Viisi piilaria, 23 parametreja, 191 mittauskriteeriä on meillä otettu käyttöön. Olemme ollen onnistunut kvantifioimaan nämä useimmat ilmiöt, joita kohdataan kertomuksessa. Ja Tämä analyysi on hyvin tärkeä, jotta voidaan asettaa asiat järjestykseen. Näin voidaan valmistella korjaustoimia. Sitten kun löydöksiä tehdään, noin nyt käy läpi koko kertomusta. Se on teille saatavilla kuitenkin ja neuvon sitten lukemasta on kolme yleistä päätelmää, jotka sitten voidaan vetää ensinnäkin. Tilanne on huolestuttava kaikissa viidessä pilarissa. Media, oikeuslaitos ynnä muut ja suuntaus on useimmissa negatiivinen. Se on huolestuttava tulos. Toiseksi ongelmat ovat laajalti levinneitä maantieteellisesti kuin aikaisemmin. Tässä ei ole kyse vain muutamasta perusepäilystä, vaan ongelmat ovat laajalle levinneitä. Kaikkialla tietenkään laajuus ja vakavuus ei ole sama, mutta on huomattu, että suuntaus on laskeva ja että mekanismimme heikkenevät, joilla voidaan suojella demokraattista turvallisuutta kaikissa Euroopan neuvoston jäsenmaissa mukaan lukien useissa EUn jäsenvaltioissa. Kolmas päätelmä on, että monet vaikeuksista, joista raportoidaan, eivät ole enää sellaiset, että voidaan määritellä joksikin tilapäisiksi ongelmiksi, siirtymäkauteen liittyviksi, että niitä voi perustella kokemuksen puutteella useimmiten, jos tapauksissa ne johtuvat tahallisesta toiminnasta ja politiikoista, joilla rikotaan näitä normeja, jotka on Euroopan neuvostossa asetettu. Sanon, että nyt käy läpi kertomusta, enkä teekään niin, mutta annan hieman esimakua tuosta, mitä juuri sanoin. Tämä tulee ilmaisuvapauteen. Kertomuksessa on tätä lähes puolet 47 maasta ei tyyttävästi takaa sitä, että toimittajat eivät kokisi väkivaltaa ja uhkailua. 16 jäsenvaltiossa ei ole riittävää suojelua toimittajille kohti sitä, että käytettäisiin mielivaltaisesti lainsäädäntöä erityisesti, joka johtuu siitä, että käytetään terrorismin vastaisia ja kunnianloukkauslainsäädäntöä. Meillä on tarpeeksi tietoa 15 jäsenvaltioiden muissa 33 olemme todenneet, että on ongelmia, jotka liittyvät median riippumattomuuteen 27 maassa. Tämä tulee median moninaisuuteen, tilanne on epätyydyttävä 26 maassa 35, josta tietoa on. Tämä on antaa yleiskuvan siitä, miten vakava tilanne on. Ja lopuksi, kuten sanoin, kolmas kertomus tarjoaa, tai kertomus tarjoaa näitä oikeus korjaavia toimia. Suurin osa työstä se pitää tapahtua jäsenvaltiotasolla, joten suositukset on suunnattu niille. Tulemme sisällyttämään yhteistyöohjelmiimme usein ne saavat tukea EUta. Ja on tehty erityisehdotuksia. Laadimme uutta mekanismia, että suojella ihmisoikeuksien puolustajia, sillä heitä painostetaan useissa jäsenmaissa. Tarkoituksenamme on valmistella normit, jotka liittyvät massavalvontaan ja siihen, miten voidaan arvioida oikeuslaitoksen riippumattomuutta, joka on vakava ongelma monissa jäsenvaltioissa. Viimeinen asia, jonka haluaisin sanoa, on tämä pääviesti, pääpoliittinen viesti, jonka pääsihteeri haluaa lähettää. Ja se on tässä ostikossakin läsnä. Eli demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen tila. Ja että se liittyy voimakkaasti turvallisuuteen, Tämä on totta kai tarkoituksena, on korostaa sitä, miten tärkeää on, että kunnollinen toiminta taataan demokraattiselle valvonnalle ja että vallan tasapaino säilyy. Se tapa, tämä kaikki tapaa kestävän turvan maissa meidän välillä. Erityisesti, jos ajatellaan, no, en nyt kuvata tilannetta uudestaan, sillä sen takia erinomaisesti herra Fonseca Marilla – mutta siis tilanteessa, jossa huomataan, että tiettyä siirtymää tapahtuu turvallisuuskysymyksessä, turvattomuus, sitä käyttävät hyväkseen ne, jotka haluavat saada sitä poliittista hyötyä. Usein he väittävät, että ainoa tapa vastata ja taata turvallisuus on että No, pääsihteeri lähettää päinvastaista viestiä. Hänen mielestään pitää noudattaa näitä yhteisesti sovittuja normeja, käytösnormeja. Tämän avulla voimme tehdä yhteistyötä paremmin ja löytää järkeviä ratkaisuja, jotka ovat ainoa tapa parantaa tilannetta ja vastata tähän turvattomuuteen, jota kansalaisemme kohtaavat. Kiitos. <clears throat> Thank you, thank you very... Kiitoksia kovasti. Viimeinen puheenvuoro tässä paneelissa tulee professori Olivier de Schutterilta. Herr de Schutter on Luvänin katolisen yliopiston professori. Hän on aikaisemmin koordinoinut EUn riippumattomien asiantuntijoiden verkostoa perusoikeusasioissa ja hän on perusoikeusviraston tieteellisen komitean jäsen. Hän puhuu tutkimuksesta, Euroopan parlamentin päätöslauselman seurantaa. Se siis annettiin 8. syyskuuta 2015 ja tämä päätöslauselma käsitteli perusoikeuksien tilaa EU:ssa. Ja tämän tilasi live-valiokunnan politiikka-osasto, joka vastaa kansallisoikeuksista ja perustuslakiasioista. Olkaa hyvä, professori De Schutter. Thank you. Uh, kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ehkä pitäisi olla varapuheenjohtaja. Minun suuri kunnia olla täällä kokouksessa. On ironista, että melkein kymmenen vuotta sitten syyskuussa kuusi esittelin tässä samassa valiokunnassa, siis LIPE-valiokunnassa, perusoikeustilannetta EU-ssa, jonka oli tehnyt EUn perusoikeusasiantuntijan riponton verkko. Muista tämä verkosto perustettiin komission taholta vuonna 2002 parlamentin pyynnöstä. Vaikka parlamentti oli tuolloin että tarvitaan tällaisen asiantuntijaryhmän, joka pitäisi perustautua, että saa sitten käyttöönsä riippumattomien juristien asiantuntemuksen, kun he katsovat sitten EUn perusoikeuraporttia vuosittain. Tämä tutkimus johon puheenjohtaja viittasi. Se on täällä. Se on myöskin Libekomitean pyytämä raportti. Tämä heijastelee sitä yleistä arkkitehtuuria, jossa perusoikeudet ovat suveltuina EU:ssa. Ja mitä tämä asiantuntijaverkosto teki 2002-2007 tähän perustuen ja myöskin tähän tiedonanto, jonka komissio esitti 15. lokakuuta 2003 liittyen näihin perusarvoihin, joihin EU perustuu. Tämä ehdottaa ensisijaisesti sitä, että perusoikeusviraston pyyntö vuosittaista riippuvasti, jos ei pelkästään olisi perusoikeuden ja täyttöönpano, mutta perusoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratian tilanne EU-ssa laajemmin. Ja Tällöin todettiin, että tällä vuosittainen raportti viraston taholta antaisi komissiolle ja parlamentille mahdollisuuden tehdä paremmin tehtävänsä EU-perussomuksesta, artiklasta 7. Että tällä tavoin voidaan katsoa riippumatta lähtökohdasta jäsenvaltioiden tilannetta. Ja katsoa sitten, että voidaan ennaltaehkäisesti katsoa eu perusoikeuspolitiikkaa ei jälkikäteen reagoida siihen. Näin voidaan myöskin luoda kesti, kestinäistä luottamusta perusoikeuksia sisämarkkina-alueella ja vapaan ja turvallisuuden alueella. Tämä tutkimus, siinä oli kolme etua sille, että tehdään tällainen perusoikeussykli se johtaa siihen, että ollaan johdonmukaisempia YK ja Euroopan neuvoston standardien kanssa. Ja monet toimijat tänä päivänä pyytävät enemmän tai suurempaa synergiaa EUn ja Euroopan neuvoston standardien kanssa, eli toukokuussa 2014 EU totesi sen, että pitää olla enemmän jatkossakin EUn ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusstandardien osalta enemmän yhtenäisyyttä ja vuoden 2007 määräysten mukaiseksi, mukaisesti. Se, että voidaan no, nojautua Euroopan neuvoston standardeihin, niin se on hyvin tärkeää perusoikeusalalla, koska synergiaa tarvitaan huomattavasti. Komission sitoumus tänä päivänä siihen, että luodaan eurooppalainen sosiaalioikeuspilari, se on hyvä lähtökohta eurooppalaiselle sosiaaliperuskirjalle ja, ja perusoikeuskirjalle, joka on olemassa jo EUn perusoikeuksissa mukana, joka kaikki jäsenvaltiot hyväksyneet, koska sosiaaliset perusoikeudet nähdään sellaisina perusoikeuksina, jotka on EUn lainsäädännössä tunnustettu ja, ja, ja mennä pidemmälle kuin so, tavalliset sosiaalioikeudet, jotka on perusoikeuskirjassa mukana. Ja perusoikeuskirja siinä, voi, siinä voitaisiin ottaa sosiaalioikeus, sosiaaliasia työryhmän päätökset esille. Ja pyritään vuosittain keräämään nämä tulokset, joista saadaan Euroopan neuvoston päätöksistä ja muista ihmisoikeuslaitoksista, jotta voidaan sitten prosessoidaan tiedot antaa komissiolle ja parlamentille tällä riippumaton tietolähde, jotka molemmat voivat sitä oman panoksen siihen, että noudatetaan EUn perussopimuksen artikla 2. Sen sijaan, että heikennettäisiin Euroopan neuvoston toimintaa tai UK, YK toimintaa, tämä vahvistaisi näiden toimijoiden toimintaa ja vahvistaisi niiden, niiden löytöjä perusoikeuksista. Ja näin voitaisiin ottaa myös katkaisen 7 mukaisesti EU-mukaan e lainsäädännön puolelta. Toinen asia. Tällaisen lähtökohdan avulla voitaisiin tehdä maita koskevia vertailuja perusoikeuksien osalta. Tämä on erittäin hyödyllistä siinä mielessä, että sallittaisiin ennaltaehkäisevää perusoikeuspolitiikkaa, ei pelkästään reagoitaisi tapahtumiin, kun ne tapahtuvat, vaan voitaisiin tunnistaa se, että mitä toimivaltuuksia unioni voisi käyttää ja, ja hyödyntää niitä, jotta voitaisiin parantaa 28 jäsenvaltion keskinäistä luottamusta. No tämä ei ole mikään uusi ajatus. 15. lokakuuta 2003 tiedonannossa, jossa viitataan äh, asiantuntijaverkoston työhön, komissio esitti, että verkoston keräämä tieto, se pitäisi sallia, että voidaan tunnistaa perusoikeusongelmia ja tilanteita, joissa on rikkomus kyseessä tai rikkomuksen riski, joka saattaa olla perussopimuksen artiklan 7 mukainen. Tämän analyysin avulla verkosto voi myöskin auttaa sen, että löydetään ratkaisuja ja voidaan löytää sitten ratkaisu näihin e, epäkohtiin. Ja valvonta-alalla on myös ennaltaehkäisen rooli. Voidaan näin auttaa tukemaan vapauden turvallisuuden oikeuden alueen kehittämistä ja löytää trendejä standardeja jäsenvaltioiden välillä, jotka saattavat vaarantaa keskinäisen luottamuksen yhteisön politiikan alalla. Kuten näette, yleisesti ottaen perusoikeuskirja ja muut perusoikeudet, jotka ovat EUn lainsäädännössä, ne nähdään tavallaan rajoituksina, mutta ne voidaan myöskin nähdä suuntaviivoina siinä, että voidaan toimia. EUn perusoikeuskirjas on olemassa, meillä on välineitä tähän, mutta meillä ei ole politiikkaa tähän. Tällaisen politiikan luomiseksi meidän pitää ensin katsoa, että perusoikeudet on pelkästään edis, hidastava tekijä, vaan myöskin stimuloiva tekijä erotuksien osalta, politiikan aloitteiden osalta. Ja näin me myöskin luoda toimijoiden välistä vuoropuhelua ja vuoropuhelua jäsenvaltioiden kesken ja neuvostossa. Perusoikeuviraston vuosiraportin valmistelu perusoikeuksista ja oikeusvaltiosta ja demokratiasta unionissa, se voisi olla lähtökohtana tälle. Ottaen huomioon, että se sopii hyvin tämän perusoikeuspolitiikan eh, sykliin. Eli tämän pohjalta siis komissio ja parlamentti artiklan 7 mukaisesti eu perussopimuksesta voi käydä keskustelua asiasta. Ja tarkoittaa sitä myöskin, että tämä raportti voi sitten auttaa komissiota siinä, kun tunnistetaan potentiaalisia aloitteita, joita voidaan tehdä, erityisesti siinä, kun pyritään käyttämään perussomuksia vaikka aloitteen osalta lainsäädännön tekemiseksi EU-ssa. Kolmanneksi ja lopuksi tällainen raportti voisi siis sallia myöskin sen, että voidaan yhdistää lainsäädännöllisiä analyysiä, empiiristä tutkimusta perusoikeuksista. Se voidaan ottaa mukaan vuosiraporttiin ja perusoikeusvirasto voisi tehdä indikaattoreita, joilla voidaan sitten valvoa kehitystä lainsäädäntö ja toimielin yhteisön osalta. Ja sitten voidaan katsoa politiikan täytöönpanoa perusoikeuksien osalta, joka tavallaan on prosessiindikaattori meidän mielestämme, ja sitten katsoa tuloksia mitä näistä seuraavista indikaattoreista. Perusoikeusvirasto on tuolla luonut monia metodologiaa. Mutta metodologiaa tältä osalta, kuinka voidaan tehdä tutkimuksia, laulusia tutkimuksia ja, ja mediaa valvoa ja haastella ryhmiä, ettei pelkästään vain arvioida lainsäädäntökentän toimia, vaan katsotaan myöskin, mitä tapahtuu kentällä ja, ja mitä näkemyksiä on sitten kansalaisilla perusoikeus rikkomuksista. Eikä virasto voisi tavallaan täydentää sitä, mitä muutkin ihmisoikeusvalvovat elimet tekevät ja ottaa niitä raportteja EUn toimille. Miten saan aliarvioida sitä, että vaikeuksia että tällä tehtävällä voisi sitten olla ja mitä muutoksia se vai aiheuttaisi komission tai parlamentin tai perusoikeusviraston toimintaan, kun he tekevät omia, omia yksittäisiä raporttejaan ja kun käydään sitten vuosittaista vuoropuhelua neuvostossa oikeusvaltiosta. Meillä se yksi yhtenäinen politiikan sykli, joka perustuu se tietoon, jota voidaan antaa objektiivisesti, riippumattomasti, ja sitä voisi kerätä ja näin vertailla jäsenvaltioita toisiinsa. Tiettyjä ongelmia on olemassa täällä pohjalla, eli kuinka voidaan demokratia ja oikeusvaltio liittää perusoikeudet, ja nämä asiat, jotka ovat hieman epäselviä vielä määritelmiltään, ne pitäisi selventää ja erityisesti oli Euroopan neuvoston ja komission mukaan ottaen, että voittaisiin siirtyä tällaisen perusoikeuspolitiikan sykliin. Ja lopuksi vielä sitten, tässä on tietenkin huolenaiheita viime aikoina näkynyt. Oikeusvaltio kehityksen Unkarissa, Puolassa, solidaarisuuden puuttumista EU-jäsenvaltioiden kesken ja pakolaiskriisin hoidossa – joka on vuonna 2015 puolesta välistä ollut mukana. Ja tämä tai sitten emme pysty vaikka syrjimättömyysagendassa tai perusoikeuksien mukaan ottamisessa edistymään unionissa tai lasten oikeuksista pysty sopimaan. Nämä ovat kaikki syvempiä ongelmia, jotka osoittaa sen, että unioni ei pysty löytämään tietää ulos kriisistä, jonka on kohdennut luomalla omat arvonsa. Parlamentilla on tärkeä rooli siinä, kuinka että unioni muistaa lupauksensa ja tekee enemmän kuin pelkästään sisämarkkinoiden alueen. Tämä on ja vapauden ja turvallisuuden oikeuden alus, vaan myöskin oikeuksien unioni. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Nyt uh, otetaan vastaan puheenvuoroja edustajat, jotka haluavat puhua. Ensimmäisenä edustaja Nagi. Uh, thank you very much. So I would like to... Kiitos oikein paljon. Kiitokset näistä alustuksista, tiedoista ja viesteistä ensimmille puhujille. Pari seikkaa. Euroopan neuvoston roolia haluaisin tässä painottaa. Aikaisempana Euroopan neuvoston jäsenenä todella ymmärrän tämän tahon merkityksen. Ja todella haluaisin tukea sitä, että kaikkia – päätöslauselmia ja suosituksia, joita Euroopan neuvostossa tehdään, otettaisiin huomioon Euroopan unionissa. Meidän on osoitettava suuntaa niille Euroopan neuvoston jäsenille, joita on noin parikymmentä, jotka eivät ole EUn jäseniä. Tämä olisi ensi askel Euroopan unionissa. Toiseksi viittaisin komission ja sen Timmermansin puheeseen. Pelkoa on uhista. Uhat ovat sekä aitoja että mielikuvituksen tuotetta. Meidän täytyy kuitenkin ottaa etäisyyttä tällaisesta ja osoittaa kansalaisille – että me pystymme reagoimaan näihin uhkiin. To, uh, to new and, uh, and not very reliable uh, political... Että meidän täytyy näkyä luotettavina poliittisina tahoina. Meidän pitää muistaa mikä tuntuisi uhkaavan enemmistöä, mutta on muistettava myös vähemmistöt. Se uhka, joka kohdistuu suurempaan osaan kansalaisia, on populistien mielestä ehkä tärkeä asia, mutta olisimme pelkkiä populisteja, jos emme ottaisi huomioon myös vähemmistöihin kohdistuvia uhkia. Kiitos. Thanks, uh, now, uh, Floor belongs to... Kiitos puheenvuoron. Saa edustaja Sogon. Thank you very much. Kiitos. Muistan, että Ferraran mietinnössä 46 artikla puhuttiin viimeksi vammaisten oikeuksista, HLVT, sun muut ja missä kuuluvat kansallisiin vähemmistöihin. Löysin tästä komission raportista hyvin lyhyen maininnan kulttuuri, kielellisvähemmistöistä. Äh, Ferrara-mietintö mainitsi ainakin, että kaksi kolmasosaa eurooppalaiset on sitä mieltä, että on etnistä syrjintää, joka on laajasti levinnyt EU-ssa. On hyvin tärkeää puhua maahanmuuttajien oikeuksista ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista – Lisäksi Ferrara-mietintöllä että lisää dataa tarvitaan, jotta voidaan torjua syrjintää, mutta miten voimme kertoa tietoa, jos jäsenvaltiot kieltävät vähemmistöjen olemassaolon, en puhu tässä jäsenvaltioista, jotka rankaisevat kansalaisiaan käyttämällä omaa kieltä tarvittavat panna täytäntöön lainsäädäntöön, joka liittyy täysin tuplakirjoitumisiin liittyen. Mä sanon, mitä tapahtuu Ranskassa, Kreikassa, Romaniassa, Slovakiassa, Bulgariassa ja Liettuassa. Ja jos ei tiedä, mitä tapahtuu siellä, niin kysykää minulta. Minulla ei ole paljon aikaa puhua siitä yksityiskohtaisesti, enkä halua puhua yksityiskohdista, mutta minusta jos suhtaudutaan vakavasti, se, vain se myös tästä uudesta mekanismista, niin toivon, että tämä uusi mekanismi tulee ottamaan vakavammin nämä ongelmat. 40 miljoonan ihmisen kansalaiset kuuluvat etniseen vähemmistöön. Maissa ei ole toimittu. Kyse ovat lojalit kansalaiset, jotka eivät ole saapuneet ihan äskettäin maahan. Sitten tämä pitäisi ottaa vakavammin. Miten nyt sanoisin kohteliaasti? why... Ei ole ymmärrettävää, miksi jotkut jäsenvaltiot eivät halua ajatella, mitä lupasivat Kööpenhaminan kriteereissä, jos ajatellaan demokratiaa ja vähemmistöjen oikeuksia. Kiitos. Thank you. Now floor belong. Kiitos. Nyt puheenvuoron saadusta ja Jurek. Dziękuję pani przewodnicząca. Nieobecność. Kiitoksia puheenjohtaja. Se tosiasia, että puheenjohtaja ei ole paikalla, vaan varapuheenjohtaja on täällä ja myöskään komission varapuheenjohtaja Tilmanska ei ole paikalla. Tämä on ihan kuvaavaa tästä, minkälaisessa tilanteessa julkinen keskustelun aiheesta. Tämä on minun mielipiteeni. Ja kun katsotaan näitä poliittisia esitysvelvoitteita, menevät siis sen parlamentin edessä esiintymiseen edelle, meidän tehtävämme edellä, tämä osoittaa sen minun mielestäni, mikä on hänen politiikkansa ydin. Ehkä meidän kokouksemme hänellä on vain pelkästään tästä sanahelinää. Nämä puheenvuorot, jotka kuulin täällä, myöskin, myöskin varapuheenjohtaja Timemansin nimissä. No tässä ei mitään kovinkaan radikaalista uudistusta, ei näytä vain, siis viha, pelko, nämä kaikki asiat. No, ei tämä mitään vihaa puhetta sinänsä ole, mutta tässä kyllä poistetaan kyllä monet miljoonat sitten keskustelusta, jossa käydään maahanmuutosta. Meidän pitäisi sitä puhua kyllä tästä. Mitä konkreettista tapahtuu sillä, kun ei, kun ei olla sua, tämän suhteen suvaitsevaisia, mikä lu, ja asiat ymmärretään myöskin perussomuksissa. Meillä on tämä avoimien ovien lähestymistapa, ja on myöskin tiettyjä säädöksiä, jotka joiden avulla vainotaan kristittyjä. Tämäkin on merkki siitä, että kuinka pakolaiskeskuksessa tällaista tapahtuu. Meillä on myöskin päätöslauselmia tähän liittyen parlamentissa. Voimme viitata näihin. Saksan kirkkoneuvosto, siis itäisten kirkkojen neuvosto, viittasi juuri vähän aikaa sitten, että näissä pakolaiskeskuksissa kyllä nyt vaietaan tällaisista tapauksista. Eli jos joku elin, kuten eräs sovulas juuri tämä mainitsi, jos joku elin asettaa vähemmistöt tavallaan kahteen eri luokkaan, eli uskonnolliset ja etniset vähemmistöt, niin, niin itäisten kirkkojen neuvosto on puhunut tästä juuri. Ja todellakin tämä on meille velvoite, että toimielimet ja Euroopan unioni yhdessä uskonnollisten järjestöjen edustajien kanssa kävisivät vuoropuheluun. Meidän pitää olla mukana tässä vuoropuhelussa. Kun, kun järjestöt tällaista julkista puhuvat, meidän pitäisi kyllä puuttua tähän asiaan. Me olemme yksinkertaisesti menneet täällä, mutta taas se toiset ei suvaitsevat toimet, niistä vain vaietaan. Ja näistä raporteista emme ole kuulleet lausettakaan. Eli mitä tapahtuu vaikka kristittyjen vainon osalta, heihin kohdistuu myös vihaa, ja mitä toimitaan uhrien osalta. Eli haluaisin ensin katsoa pelkästään faktoja tämän osalta, ennen kuin käydään keskusteluun. Ja toivoin, että jos Työmans olisi täällä paikan päällä, voisin esittää hänelle kysymyksen, nimittäin liittyen siihen, mitä komissio aikoo tehdä, mitä toimenpiteitä he aikovat suunnitella. Myös parlamentin oikeuden yksikkö on esittänyt nämä asiat. Olen pahoillani, mutta Demokraattinen periaatehan on tietenkin meidän poliittisen työmme perustana. Mutta jos meidän työmme on täältä oikeastaan vain mielipiteiden vaihtoa, eikä ole todellista keskustelua tai että me voi esittää kysymyksiämme niille toimielimille, jotka ovat täällä tärkeitä, niin silloin emme voi tietenkään myöskään osallistua tämän politiikan tekoon täällä. Olen pahoillani, että herra Timmans ei ole valiokunnassa paikalla. Ää... Kiitos. Nyt äh, antaisin puheenvuoron edustaja Interveltille. Olkaa hyvä. Yeah, thank you, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin on todella mukava nähdä herra de Schütter jälleen täällä Euroopan parlamentissa. Muistan, että teitte työtä. Ähm, Ongardats asiassa ja sillä oli mielenkiintoisia vaikutuksia aikanaan. Mielenkiinnolla kuuntelin alustusta. Yksi kysymys vain. Olen aivan samaa mieltä kaiken sanomanne kanssa, mutta varmasti tiedostatte sen, että tämä valiokunta Euroopan parlamentissa itse asiassa käsittelee tällä hetkellä ehdotusta, joka löysi järjestelmän, jolla valvotaan sitä, miten jäsenvaltiot ja EUn toimielimet ylläpitävät perusoikeuksia, demokratia- ja oikeusvaltion periaatteita. Jos luitte tämän mietinnön, ja niin onko teillä kommenttia? Sitten, herra Fasikka Morillo, teille ja teidän kauttanne tämmöisiä sen Timmermansille. Olen samaa mieltä siitä, että on ikävä, että hän ei ole täällä tänään. Pyytäisinkin, että valiokunnan puheenjohtaja pyytää komission sen Timmermansia tulemaan valiokuntaan vähän useammin. Siitä olisi varmasti hyötyä. Toisessa valiokunnassa, jossa työskentelen myös. Meillä on hyvin läheiset suhteet komission jäseniin. Komission jäsen ehkä tulisi vaikka kolmen kuukauden välein valiokuntaan. Eli olisi hyödyllistä häntä tällä tavata. Pari kysymystä. Saimme juuri tämän kertomuksen, eikä ole ollut aikaa sitä lukea, mutta puheenvuoron liittyen ajatellen, mitä sisällysluettelossa jo lupaillaan – ja pitää mielessä aikaisempien vuosien kertomukset, sanoisin, että tässä on nyt kuilua sen välillä, mitä me kohtamme jokapäiväisissä keskusteluissa täällä ja sitten tuossa kertomuksessa ja siinä, miten se esitetään, koska jos on tuon kertomuksen lukee, niin näyttää siltä, että kaikki on hyvin ja komissio on perusoikeuksien oikein mestari. Tiedätte, että täällä kuitenkin käydään perinpohjaista keskustelua siitä, miten pitkälti perusoikeuskirja otetaan huomioon komission ehdotuksissa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ei aina ihan täysin oteta sitä sopivasti huomioon. Ajatellaan vaikka tuota Privacy Shield-järjestelmää tai ehdotuksia, jotka liittyvät terrorismin vastaiseen taisteluun. Privacy Shield – asia esimerkiksi. Tässä mielestäni Euroopan komissio ei riittävästi ota huomioon perusoikeuskirja tapauksiin liittyviä päätöksiä tuomioistuimesta. Eikä riittävästi ehdotusten yhteydessä oteta huomioon näitä kysymyksiä juuri terrorismin vastaisessa ja rikollisuuden vastaisissa kysymyksissä. Nämä ovat hyvin hankalia politiikan aloja. Kysyisin, miksi komissio sanoi, että no meillä ei nyt ollut aikaa kun ehdotukset kuitenkin vaikuttavat Euroopan kansalaisten perusoikeuksiin. Toteaisin myös, että kun esitämme parlamentissa kirjallisia kysymyksiä tai kirjeen käännymme komission suuntaan perusoikeuskysymyksissä, jotka ovat hyvin hankalia, niin yleensä emme saa mitään vastausta, jos vähän painostetaan, saadaan vastaus, jos ei olekin mitään sisältöä ja seuranta on hyvin vähän. Eli ei tässä nyt ihan sellaista tunnetta synny, että Euroopan komission pitää ihan lempiaiheena näitä. Konkreettinen esimerkki, olemme hyvin huolissamme siitä, että jatkuvasti Liettuassa pyritään saamaan läpi lainsäädäntö, joka vastustaa LGBT-ihmisten oikeuksia. Siellä on nyt propagandan vastainen niin kutsuttu laki huolestuttanut meitä ja komissiosta sanotaan, että no me tutkimme asiaa. Näin sanottiin vuosi sitten tähän päivään mennessä. Emme ole vielä kuulleet komission päätelmiä tästä aiheesta. Melko ällistyttävää. Todella haluaisin nyt tietää, mitä komissio aikoo tehdä. Miten komissio parantaa omia toimiaan perusoikeuksien saralla. Vähän rohkeammin komissio voisi myös mielestäni toimia. Minusta on hiukan turhauttavaa, että Fonseca Morillo Parka joutuu aina altistumaan minun kritiikilleni ja asetan hänelle kysymykseni. Tässähän teidän perusoikeuksia oikein rikotaan, kun minun vihani kohdistuu teihin niin usein. Mutta olen siis todella sitä mieltä, että että tien jäsen Timmermans pitäisi saada tänne vastaamaan kysymyksiin, mutta toki mielelläni kuulisin myös teidän vastauksenne. Kiitos. Uh, yes, now, uh, uh. Seuraavaksi puheenvuoron saa Panikarski. pani Karski. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, usein käsittelemme tilanteita, joissa EUn toimenpiteet eivät ole riittäviä, jos ajatellaan lainsäädäntöä, ja tämä vaikuttaa myös ihmisoikeuksien puutteeseen EU-sisällä puolesta on tilanteita, joissa EU-kansalaiset käy siis niin, että EUn kansalaisten oikeuksia ei noudateta EUn ulkopuolella, esimerkiksi ulkomaalaiset taistelijat, ulkotaistelijat, tätä kysymystä olemme käsitelleet, tai sitten muut, jotka EUn ulkopuolella toimivat. Tähän liittyy muun muassa myös työoikeuksien polkeminen sitten on toisaalta sitä, että tietyistä jäsenvaltioista viedään sotilas- tuotteita. Ja joskus sitten tämä tapahtuu yhteydessä ihmisoikeusloukkauksiin ja kansainvälisen oikeuden loukkauksiin. Ja joskus on vastuun ja vastuuvelvollisuuden puutetta, jos ajatellaan ihmisiä, jotka toimivat tällä tavoin, koska nämä maat, joissa he toimivat, varmistavat, että he saavat immuniteetin toisaalta nämä yritykset on rekisteröity EUn jäsenvaltioihin, nämä jäsenvaltiot, heitä ei kiinnosta asettaa syytteeseen näitä instansseja. Samalla huomataan kuiluja EU-lainsäädännössä. Palveludirektiivi, se, tähän asetukseen ei kuulu turvallisuus ja sotilaspalveluita. Emme tiedä miksi tämä poikkeama otettiin käyttöön. Ehkäpä se on tuloksena lobaustoiminnasta. En tiedä, kukaan ei tiedä, miten näin kävi, mutta niin kävi. Tällaista on olemassa samaan aikaan Euroopan unionin julkisuudenhallinto ja Euroopan komissio yrittävät äh, toimia toisen suuntaan kuin YK, on, kun YK, joka yrittää poistaa nämä kolme harmaata aluetta, jos ajatellaan näitä sotilas- ja turvallisuuspalveluita. Tarkoituksena myös säännellä periaatteita, jotka liittyvät tällaisten toimintojen operaation EUn edustajat. käyttävät joskus hyvin aggressiivisia sanamuotoja. Ja haluat säilyttää status quoon, jossa EU-perustaiset yhtiöt loukkaavat ihmisoikeuksia. Monivälinen asiakirja Montreosta, joka liittyy tähän kysymykseen, ei ole laillisesti sitovaa, joten tarvitaan laillisesti sitovaa asiakirjaa. Tiivistettynä haluan sanoa seuraavaa pitää varoa niitä asioita, joita tapahtuvat EUn sisällä, mutta lisäksi pitää olla tarkkoja, mitä EU tekee EUn ulkopuolella, sillä emme halua nähdä, että loukataan ihmisoikeuksia, että näin tekevät EU-perustaiset yritykset seurauksena sen myötä, että ei toimita. Kiitos. Täällä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Skripek. Thank you very much, Mrs. Chairman. <clears throat> I have a question to... Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Kudenille äh, kysymys. Te puhuitte siitä, että tässä on erilaisia kategorioita perusoikeuksilla. Jos puhutaanko vihapuhe nyt esimerkiksi, olette varmaankin tietoisia, että tämä on hyvin ongelmallinen toimintakenttä koska jos jonkun ihmisen vihapuhe voi olla toisen taas mielipiteen vapautta. Ja meidän pitää tätä, tätä kunnioittaa. Tämä on erityisala. Euroopan neuvosto on tehnyt hyvää työtä siinä, että uskonnonvapaus voidaan taata. Että voidaan myöskin olla mielipiteen vuoksi aseista kieltäytyjä niin voitteko todeta, että uskonnonvapaus ja mielipiteenvapaus, niitä tullaan kunnioittamaan, kun näitä raportteja tehdään? Jotkut kirkot joutuvat jopa vainon kohteeksi, kun osoittavat vain mielipiteensä tai uskonsa. Kuinka voidaan sitten päättää, mikä on mielipiteen vapautta, mikä on vihaa? puhetta. Kuinka voi olla eri mieltä vaikka seksuaalista hyökkäyksistä? Onko minun vapauteni, sopiiko se taas muiden vapauksien kanssa yhteen? Ja jos haittaa jotain tai teen rikoksen, niin on totta, että laki tulee puuttumaan asiaan. Enkä myöskin homoseksuaalisuuden asioista, että mä ole niiden, niiden toiminnasta samaa mieltä. Meillä on erilaisia näkökulmia. Kuinka tahansa ö, ähm, kristitty pappi, pitäisi pystyä puhumaan seksuaalista toiminnasta oman näkemyksensä mukaan. Ja oletteko tietoisia, että vihapuheen lähtökohta oikeastaan Neuvostoliitossa toisen maailmansodan jälkeen, jossa oli kaikki vihapuhe sitä, mikä ei ollut kommunistista. Minä tulen kommunismin jälkeistä maasta ja olen kokenut tämän kaiken. Meidän pitäisi olla viha, vihavallassa yhteiskunnassa, mutta emme myöskään pidä tätä rangaista tästä. Ei, joku voi olla asiasta eri mieltä, mutta heitä voi rangaista tästä. Ja minä, vaikka islamista puhuisin, että se on fundamentistinen se lahko, mutta pitäisikö minusta vaieta heidän toiminnastaan? Missä on ISISin taistelijoiden toiminnan raja ja sitten taas toisaalta kristi, kristillisen toiminnan raja? Niin kuka päättää näistä asioista? Kuka tässä on se päättää viranomainen? Ja Latvia kun se mainittiin täällä Sofi Infeltin taholta. Latvialla on oikeus myöskin olla, että emme, jos emme halua levittää homoseksuaalisia ajatuksia, me voimme olla kieltäytyä tästä. Samalla tavalla myöskin Venäjä, heillä on oikeus olla levittämättä sitä, että aborttioikeus on olemassa. Tietenkin voidaan puhua tästä vihapuheenakin. Ja voimme ehkä erottaa tästä rankaisua. Kiitoksia. You and the last speaker is... Kiitos, viimeinen puhuja on edustaja Marias. Chairman, Kiitos puheenjohtaja. Puhun kreikkaa, jos teille sopii. Θέλω να θέσω ένα θέμα σε σχέση με την εφαρμογή των Minä haluaisin tuoda esiin kysymyksen, joka liittyy perusoikeuksien täytäntöönpanoon EU-ssa. Troikan ja euroryhmän nimissä. Troikka on taho, jota ei oikeudellisesti ole edes olemassa, mutta se toimii käytännössä. Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja IMF muodostavat tämän troikan. Ja tämä taho tekee Kreikkaa, Kyprosta Irlantia koskevia tärkeitä päätöksiä. Ja sitten esitetään euroryhmän päätöksiä – ja vakausmekanismin päätöksiä. Sehän on hallitusten välinen yhteistyön muoto, mutta tekee tärkeitä päätöksiä niistä lainoista, joita Kreikalle ja muille maille yhteisymmärryspöytäkirjan turvin tehdään. Tällainen yhteisymmärrysasiakirja on sellainen, joka pakotetaan hallituksen hyväksyttäväksi, koska jos hallitus ei hyväksy sitä, niin raha ei tipu. Tämä on Troikan kirja, asiakirja ja se lähetetään ikään kuin allekirjoitettavaksi hallitukselle. Ja siinä on tiukat sitoumukset, joihin hallituksen on sitouduttava. Vaikka nämä toimet rikkovat perusoikeuksia, esimerkiksi siellä on toimia, jotka – liittyvät eläkkeiden leikkaamiseen. Mutta eläkkeet ovat yksilöiden tiettyjä oikeuksia. Artiklan 17 mukaan eläkkeitä leikataan 40 prosenttia esimerkiksi Kreikassa. Omistajuusoikeuksia rikotaan myös artikla 25. Olisi tässä tärkeää muistaa, se liittyy iäkkäiden ihmisten ihmisarvoon. Siellä on spesifisiä sääntöjä myös asuinoloihin liittyen tai koulutukseen. Näitä oikeuksia rikotaan. Jos ei saa kunnollista koulutusta, rikotaan artiklaa 14. Kun lähdetään toimiin, jotka oikeastaan estävät pääsyn julkisiin palveluihin, niin jälleen rikotaan perusoikeuksia. Artikla, joka liittyy siihen, että sanat hyödyllistä palveluista. 34 artiklaa rikotaan, koska siinä mainitaan eläkeoikeudet. Terveyteen liittyvät oikeudet ovat myös uhan alla. Eli kysyisin, mitä näissä tapauksissa nyt tapahtuu Troikalle? kun komissiolla ei ole oikeus puhua terveydenhoitokysymyksistä tai minimipalkkakysymyksistä. Nämä kysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden päätettäväksi, mutta samalla niihin nyt kuitenkin puututaan. Sama koskee Euroopan keskuspankin euroryhmää. Oikeastaan kaikki nämä asiat luovat sääntöjä, joita pakotetaan nyt jäsen valtion kansalaisten harteille. Mitä oikaisumahdollisuuksia tässä on nyt kansalaisilla? Olen toistanut tämän kysymyksen monet kerrat täällä parlamentissa. Nyt Kyproksen ja Portugalin hallitukset ovat lähteneet toimeen. Ja on itse asiassa toimia nyt, jo, joilla puoletaan ihmisoikeuksia. Ne ovat lähtöisin jäsenvaltioista. Ja nyt komissio sanoi, että nämä toimet eivät liity mitenkään eurooppalaiseen lainsäädäntöön, vaan Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Ikään kuin kyse ei olisi siitä, että Euroopan komissio, EKP ja muut vaativat tällaisiin toimiin lähtemistä. 30 sekuntia vielä sitten päätän puheenvuoroni. Tämä on tärkeä kysymys, jonka otan esiin parlamentin jäsenenä, mutta myös tutkijana Kreatan yliopiston professorina. Ei tässä voi olla tällaisia harmaita alueita. Euroopan unioni ei ole hoitanut tätä kysymystä, vaikka se on osa Euroopan parlamentin päätöslausemia myös. Meidän pitää katsoa, miten tätä ulottuvuutta käsittelemme. Muuten syntyy toisenlaista lainsäädäntöä harmaalle alueelle – jolla rajoitetaan perusoikeuksia. Ja tällaisen lainsäädännön legitimiteettiä ei voida tarkastaa mitenkään. Tämä on erityisen tärkeää Kreikalle. Siellä perusoikeuksia rikotaan valtavasti, erityisesti tuon yhteisymmärryspöytäkirjan pohjalta. Eli siellä täytäntöön pannaan, tai jos sitten kieltäydytään täytäntöönpanemasta lainsäädäntöä, jos uudistuksia tee, ei saa rahaa. Ja Draghillehan suurin osa tästä rahasta menee. Kiitos. Thank you, uh, Sophie. Kiitos. Sofi Intervelt halusi puhua. No minuutti, olkaa. be... Niin, voin puhua hyvin lyhyesti, puheenjohtaja, suoraan sanottuna. En nyt voi pysyä hiljaa sen jälkeen, mitä kollegat Jurek ja Skripek sanovat, että kyllä, on oikeus sanoa mielipiteensä kuten kaikki muut, kyllä, on oikeus kantaansa niin kuin kaikilla muilla, mutta on ero sen välillä, että mikä on mielipide ja mikä on vihapuhe, tai jotain siinä välissä, että jatkuvasti esitetään lausuntoja HLBTI-ihmisistä, ne myötä vaikuttavat vihan ilmapiiriin, tänäkin ilmapiiriin, jossa ihmiset tuntuvat olevansa epämukaviksi. Ja minusta puheenjohtaja, me emme me olemme täällä puolustamassa tiettyjä arvoja. Ja sen jälkeen mitä tapahtui viime viikonloppuna, kun 50 ihmistä murhattiin kaisuttavalla tavalla sen takia, keitä he olivat. Pitää ajatella hyvin varovaisesti, minkälaisia arvoja edistää ja olen hyvin surullinen ja vihainen, kun kuulen tällaista kielenkäyttöä, homofobista kielenkäyttöä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan täällä salissa, ja minusta sitä pitää puhua sitä vastaan. Kiitos. I don't want to start the new debate about... Aloittaa uutta keskustelua tästä. Järjestämme uuden paneelin pari minuutin kuluttua, tai siis seuraava paneeli, mutta 30 sekuntia. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja upominam się tylko o Kiitoksia, puheenjohtaja. Muistutin vain työjärjestyksen mainitsemista oikeuksista. Meillä on kaikilla oikeuksiamme, ei tämä mikään etuoikeus. Monet jäsenet, tai monet maailmat haluavat myöskin täällä suojella perhettä normina – ja olemme sitten islamistisia tai, tai muita moniavioisia tendenssejä vastaan, joita on islamissa. Me haluamme suojella miehen ja naisen välistä suhdetta. Ja tämän voimme vain tehdä, kun meillä on monogaami, kahden henkilön selkeästi määritelty kestävä suhde, jota haluamme suojella. Tässä on myöskin tiettyjä vähemmistöjä, totta kai on myös olemassa myöskin universaalisia oikeuksia, joita pitää suojella, ja me Liettuassa, jos on me Liettua suojella, kyllä voimme myöskin tämäkin tehdä. Kyseessä ei ole pelkästään vähemmistöt. Toisessa osiossa käsittelemme vihapuhetta ja vähemmistöjen oikeuksia siellä voimme käsitellä näitä asioita ja keskustella niistä. Kiitoksia. Haluan en halua päättää keskustelua. Halusin vain mainita, että ehkäpä olisi erittäin hyväksi meille kutsua Frans Timmermans tänne keskusteluun libivaliokuntaan ihan henkilökohtaisesti paikalle, että voitaisiin vielä puhua näistä asioista. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron niin lyhyesti kaksi minuuttia pyydän puhujillemme ensinnäkin Fonseca Marilla. With your permission, uh, in order to... Jos sallitte, jotta voi vastata Solohille tätä kieliseen monimuotoisuuteen, vastaa raskaksi hänelle tähän, että on vähän kielistä vaihtelua. Euh, ensinnäkin lähden täältä kokouksesta suoraan herra Timmermansille ja välitän hänelle tämän viestin. Nämä kommenttini on aina joita voin tehdä, mutta teen sen heti kun saavun toimistoon. Niin toiseksi, mitä tulee kysymyksiin, jotka minulle esitettiin. Otettavaa herra Solo, että kielinen moninaisuus on saanut vähän tilaa tässä raportissa meistä – tässä piti keskittyä pääasioihin, jos ajateltiin perusoikeuksia Euroopassa. Se on ainoa vastaus, jonka voin teille antaa. Sitten oli kysymyksiä. Ajatellaan kristittyjen tilannetta ja vuoropuhelua uskontokunnan edustajien kanssa. Kuun lopussa järjestämme kokouksen Herra kanssa, jossa uskontokuntiin ja uskonnottomien edustajat ovat paikalla ja siirrän tämän viestin eteenpäin myös tuota kokousta varten komissio ottaa vakavasti Atlan 17 ja uskonnollisten yhteisöjen ja muiden yhteisöjen vuoropuhelun Sof Ibel, edustaja Ibel, edustaja Intervelt, niin no on ehkä haaste vastata teille, mutta pahoittelut. En ole ehkä asiantuntija tässä, mutta en nyt mene tähän keskusteluun. Tämä on poliittinen keskustelu, mutta komissio totta kai on surullinen Ornon tapahtumista. Ne ovat yhteisiä arvojamme vastaan muilta osin. Nämä erokysymykset, perhekysymykset No en nyt mene näihin poliittisiin keskusteluihin. Edustaja Intervelt. Tiedän, että me ole ehkä kaikesta samaa mieltä, mutta kantani on, että yritämme paremmin puolustaa artiklaa 16 tietosuojaa siis, ja minun on sanottava, että osittain parlamentin ansiosta keskustellaan kiivaasti siitä, miten voidaan amerikkalaisten kanssa soveltaa näitä kysymyksiä muilta osin. Tilanne, mitä tulee Liettuan tilanteeseen? Seuraamme tilannetta tarkkaan siellä. Teemme aktiivisesti työtä, jotta saataisiin ratkaistua tilanne Liettuassa sitten syrjimättömyys toteutuisi. Menemmekö Ferrin nopeudella vai Fiatin nopeudella eteenpäin? No, siitä oli varmuutta, mutta emme asiaa unohda. Oikeus- ja kuluttajakysymykset äh, ovat totta kai myös tärkeitä. Teen parhaani sen eteen. Lopuksi sitten on varmaan vastannut kaikkiin kysymyksiin pitkälti komission, noudattaako se perusoikeuksia näissä talousohjelmissa, tai olemme tietoisia vakavista ongelmista ja tilanteista. Sanoisin vain, että ei ole niin tarkkaa, että tästä olisi keskusteltu juridisesta näkökulmasta. Meillä on ainakin kaksi päätöstuomioistuimelta Portugalin tapauksessa muun muassa silloin sanottiin, että tässä on toimittu oikeansuhtaisesti, jos ajatellaan perusoikeuksien ottamista. Kiitos. Thank you. And... Kiitos. But, but not in Greece. 40... Mutta ei Kreikassa 40 prosenttia kansalaisista elää köyhyysrajan alla 1,5 miljoonaa työtöntä, vaikka Kreikka joka on saanut 240 miljoonaa euroa lainoina. Mihin nämä rahat ovat kadonneet? Tämä oli ikään kuin Marshallin suunnitelma, jonka piti auttaa Kreikan taloutta niin, että työttömyyttä olisi. tämän valtava ongelma. Voimme sitä keskustella toisemman kerran. <laughs> Yes, please. Kiitos, sieltä olkaa hyvä. Thank you very much. Just uh, because there was a direct question addressed to me and I'd like... Kiitoksia, koska täällä oli suora kysymys minulle ja halusin vastaa Toisuskovikille myöskin tästä. Eli vapaa, vapaus ja uskonnonvapaus ja miten tämä liittyy tähän. Lyhyesti vastattuna ei. Kyllä te saatte käyttää uskonnonvapautta tai mielipiteen vapautta artikla 10 alla. Mutta artikla 10 ihmisoikeussomuksessa on ainoa, jossa on viittaus myöskin vastuuteen tämän oikeuden käytössä. Ja tässä on myöskin se, että mielipidevapautta voidaan rajoittaa kenimenomuksen mukaisesti. Kuinka tämä sitten tehdään? Tästä ollaan päättämässä hyvin tiukkojen, selkeiden kriteerin pohjalta ensisijaisesti sen mukaan, mitä on tärkein tarpeen yhteiskunnan rauhan kannalta ja mikä on suhteellista. Eli kyllä mielipiteenvapautta voi käyttää hyväkseen, voidaan käyttää sitä vaikka sokeraamaan ihmisiä, mutta tässä on tietty raja, jossa tuomioistuin on todennut, että jossa jäsenvaltioiden pyydetään puuttuvan asiaan. Eli mielipiteenvapailla on rajansa. Ja vähän henkilökohtaisempi kommentti vielä tähän. Minä henkilökohtaisesti voisin ajatella, että oikeudelliset seuraamukset ja oikeudellinen vastuu ovat tavallaankin osa tätä, mutta ne pitäisi jättää hyvin vakaviin tapauksiin. Mikä on tärkeintä, vihapuheen vastaistaistelussa on yhteiskunnan kanta tähän, että, että todetaan, että ei ole oikein loukata muita ihmisiä. Eli poliitikkojen kanta juuri tällaiseen vihapuheeseen, se voi tehdä eron. Jotta olet selkeä kantaa tätä vastaan, se, se ratkaisee, että hyväksytäänkö tämä vai eikö. Minäkin tulen entistä kommunista maasta, että tämä on myöskin minun kokemukseni. Kiitos, seuraava puhuja. And it's indeed a great pleasure to see you again, uh, Sophie Feld. Um, Kiitos, mukava nähdä Maria, Inet Felttiä jälleen. Täällä on keskusteltu siitä, miten unioni on rakentunut arvojen varaan. Tavallaan tutkimus, jonka libevaliokunta antoi tehtäväksi, on osa tätä keskustelua. Oletan, että neljä alaa on kaikki kiistanalaisinta tässä Miten perusoikeudet sisällytetään Euroopan ohjausjaksoon? Ja entä ne toimet, joita määrätään maille, jotka saavat vakausmekanismin kautta lainatukea? Tämä on varmasti ensimmäinen kiistanalainen kysymys ja itse asiassa Fabra Spinellin mietintö on valmisteilla – Siinä katsotaan perusoikeuskirjan roolia toimielinten työssä. Toinen kiistanalainen kysymys on se, mikä on perusoikeusviraston rooli tässä. Se on avoin kysymys. Ja sitten sosiaaliset oikeudet, jotka menevät pidemmälle kuin ne, jotka ovat perusoikeuskirjassa. Perusoikeuskirja on tällainen osittainen väliaikainen luettelo, jossa ei ole todellakaan kaikkia sosiaalisia oikeuksia tai arvoja, jotka liittyvät tähän alaan EU-ssa. Neljänneksi, onko tulevaisuudessa niin, että siirrytään kohti perusoikeuspolitiikkaa, jossa tutkimukset ja raportit ohjaavat toimiin, poliittisiin aloitteisiin vai katsotaanko jatkuvasti vain taaksepäin, katsotaan mitä päätöksiä on tehty. Lopuksi yksi huomio. Minun on sanottava, että sivut 21-24 ehkä kiinnostaisivat tässä tutkimuksessa, joka on käytössäne täällä live-valiokunnassa. Näin vastaan jäsenen kysymykseen. Ja jos voisin olla YK tehtävässäni tässä puhua, niin sanoisin, että kun minä puolustan ihmisoikeuksia, niin Kreikan – tilanne on järkyttävä. Tämä liittyy asemaani komiteassa, joka hoitaa sosiaalisia kulttuurikysymyksiä. Se, että täysin on jätetty huomiota sosiaaliset oikeudet tässä yhteydessä, on kyllä ongelma siinä, miten, toi, miten uskottavina toimijoita voidaan pitää. Kiitos. Kiitoksia kovasti mielenkiintoisista kommenteista ja kysymyksistä ja vastauksista tänään. Kiitos kaikille puhujille. Nyt siirrytään seuraavaan paneeliin. Pyytäisin teitä poistumaan ystävällisesti korokkeelta. Kiitos ja pyytäisin tänne ylös Tuve Malloita, Ivan Ivanovia, Dan Christian Gattasia, Pat Clarkia ja Natasha Kazachkinea. Pyydän. Now we will start to proceed with our... No niin, nyt äh, jatkamme toinen paneeli, jonka otsikko on vähemmistöjen, romanien, intersukupuolisten ja vammaisten henkilöiden oikeudet. I would like to welcome our... Toivotan tervetulleeksi vieraamme, Ensimmäinen puhujamme tuossa paneelissa on professori Tuuve Malloi. Professori. Ja sitten Euroopan eh, vähemmistökysymyskeskuksen johtaja. Hän on erikoistunut poliittisiin ja oikeudellisiin aspekteihin, jotka liittyvät kansallisiin ja etnisiin vähemmistöoikeuksiin käsittelee siis kansallista oikeutta ja kansainvälisiä suhteita. Poliittinen teoreetikko siis, järjestysti Euroopan yhteydessä. Hän on ECMin johtaja. Tämän lisäksi professori Maloi johtaa tämän järjestön tutkimusklusteria kansalaisuus ja etiikka. Olkaa hyvä, professori Maloi. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Minua on pyydetty puhumaan vähemmistöjen suojasta, jossa keskitytään kansallisiin vähemmistöihin, erityisesti EUn sisällä. Euroopassa kaiken kaikkiaan tietenkin kansallisiin vähemmistöihin kuuluu ryhmiä, jotka ovat asuneet samalla alueella vuosisatojen ajan. Kansalliset vähemmistöt, etniset ja kieliryhmät ja romaanit monissa maissa, uskonnolliset ryhmät sisällytetään myös samoin kuin tietyt roturyhmät. Haluaisin muistuttaa, kuten olemme kuulleet siitä, että EUn perusoikeuskirjan muut EUn asetukset, joihin liittyy vähemmistöulottuvuus, ei anna mitään merkittäviä oikeuksia kansallisille vähemmistöille ajaa ja suojella kulttuurista identiteettiä. Kööpenhaminan kriteerit eivät myöskään koske ennen 2004 jäsenvaltioiksi siirtyneitä. Siksi ylikansallisella tasolla ei ole mitään määräyksiä, joilla voidaan lähteä myönteisiin toimiin, jolla turvataan merkittävät vähemmistön oikeudet. Tuloksena EU ikään kuin johtaa sijaisasemassa, antaa usein tämän roolin Euroopan neuvostolle – jolla on puitesopimus, jolla suojellaan kansallisia vähemmistöjä ja muita välineitä. Valitettavasti tämä johdu ainoastaan siitä, että on neljä EUn jäsenvaltiota, jotka eivät ole tätä puitesopimusta allekirjoittaneet. Näin syntyy epätasa-arvoinen tilanne kansallisten vähemmistöjen kesken Euroopan unionin alueella. Esitykseni tänään, jossa käsitellään kansallisia vähemmistö EU-ssa vuonna 2015 perustuu siksi siihen, että valvotaan tämän puitesopimuksen täytäntöönpanoa. Tässä yhteydessä avoimuuden nimissä minun tulisi mainita, että olen itse asiantuntijaryhmän, valvontaryhmän eli neuvoantavan ryhmän ja sen Tanskan osalta Erityisesti keskityn niihin EU-valtioihin, joita on tutkittu neuvontavan tahon toimesta vuonna 2014 ja 2015, 11 maata. Kaikki lausunnot eivät ole julkisesti vielä käytössä, koska poliittinen prosessi on Euroopan neuvostossa vielä kesken. Mutta jos on tarpeen, voin antaa lisätietoa laajemmassa raportissa. Lisäksi en puhu paljon romaniyhteisöstä, koska täällä on muita kollegoita puhumassa romanien asemasta. Joten huolestuttava tilanne, joka liittyy vähemmistöjen suojeluun, voidaan ehkä nähdä kahdella tapaa. Ensinnäkin ei ole poliittista tahtoa. Hallitukset ovat välinpitämättömiä, kun puhutaan vähemmistöjen suojelusta. Nykypoliittinen ilmasto sallii oikeisto, oikeiston ajaa vihaa, muukalaisvihaa. Mitä tulee ensimmäisen asiaan, niin otan esiin ne suurimmat huolenaiheet, joita meillä oli seurannassa. Tässä on useita standardeja, joista puhutaan – oikeus siihen, että identifioituu miten haluaa, tasa-arvoisuus oikeiden instituutioiden kautta, oikeus suojautua assimilaatiota vastaan, oikeus tiedotusvälineisiin, oikeus käyttää vähemmistökieltä yhteyksissä viranomaisiin, oikeus kaksikielisyyteen julkisilla paikoilla, oikeus oppia vähemmistökieltä ja oikeus saada opetusta – vähemmistökielellä oikeus osallistua päätöksiin, jotka liittyvät vähemmistöjen elämään. Nämä ovat puitesopimuksen standardeita, ja useimmat EUn jäsenvaltiot ovat sopimuksen allekirjoittaneet. En voi kaikkia käsitellä. Tasavertaisuus, kulttuuri ja koulutus ovat esillä puheenvuorossani ja muut asiat kirjallisessa materiaalissani. Vaikka parannuksia on tapahtunut, tasavertaistamisen ja syrjinnän poistamisessa EU:ssa. Monet maat ovat vähän jäljessä siinä, että saataisiin toimivat instituutiot aikaiseksi, jotka turvaisivat nämä toimet kansallisten vähemmistöjen osalta. Vaikka tasa-arvo instituutioita on olemassa, niin usein ole riittävästi kapasiteettia henkilöstön joukossa, jotta voitaisiin auttaa hoitamaan vähemmistön tehtäviä. Toinen näkökanta liittyy kapasiteettiin ja tässä rahoituksen puutteeseen. Ei voida huolehtia siitä, että henkilöstö hoitaa kaikki kysymykset ja vetomukset, jotka omaan mandaattiin liittyvät. Erityiset vähemmistökysymykset, joita on ehkä hankala arvioida, ovat esimerkiksi sellaiset, jotka liittyvät sotauhrin asemaan ja muiden palaajien asemaan. Lisäksi moninainen vähemmistön jäsenten syrjintä on kasvava ongelma, johon ei riittävästi puututa. Ei ainoastaan ajatellen seksuaalista suuntautumista, mutta myös vammaisuuteen liittyen. Etnisen tiedon kerääminen on suuri huolenaihe monissa maissa – Tätä tietoa tarvitaan ohjelmien laatimiseen, mutta hyvin harvat EU-maat hoitavat tällaista tiedon keräämistä. Mitä sitten tulee kulttuurin ja kulttuuriidentiteettiin, kansallisten vähemmistöjen oikeus ylläpitää kulttuuriaan ja identiteettiään on tärkeä oikeus, jotta vähemmistö säilyy erillisenä. Tässä viitataan uskontoon, kieleen, perinteisiin ja kulttuuriperintöön ainakin puitesopimuksissa. Näihin toimiin tarvitaan rahoitustukea ja ymmärrystä kulttuurisen identiteetin osalta, koska talous- ja rahoituskriisi on iskenyt meihin. Nyt on usein leikattu varoja kulttuurilaitoksilta, joita hoitavat vähemmistöt. Lisäksi mielellään jätetään vähemmistöt päätöksenteon ulkopuolelle kulttuurin poliittisia päätöksiä tehtäessä. Avoimuuden puute myös estää joitain vähemmistöjä saamasta rahoitusta omille hankkeilleen. Hallitusten tulisi suhtautua avoimemmin siihen, että vähemmistön perintökohteet otettaisiin viralliseen kulttuuriperintölistaan mukaan. Lopulta kansallisia vähemmistöjä ei pitäisi siirtää perinteisiltä asuinalueiltaan, ellei se ole aivan välttämätöntä. Sitten haluaisin puhua vähemmistökielistä vielä. Keskeinen osa vähemmistöidentiteetin ylläpitämisessä on se, että ylläpidetään myös vähemmistökieltä, vähemmistökulttuuria. Tämä on aivan erityisesti otettu puitesopimuksessa esiin. Hallitusten on, viranomaisten on huolehdittava siitä, että on riittävät mahdollisuudet samantyyppisesti kuin enemmistön koulutuksen yhteydessä. Oikeudet koskevat kaikkia koulutuksen tasoja, myös pienempiä kieliä. Vaikka koulutuslaitosten perustaminen ja ohjelmien vähemmistöille on usein normi nykyään EUn jäsenvaltioissa, niin säästötoimet talous- ja rahoituskriisin jälkeen ovat herättäneet monia huolenaiheita. Rahoitusta on leikattu lasten koulutukselta ja materiaalilta monissa maissa on suljettu tai yhdistetty vähemmistökouluja – Tällä on vaikutus vähemmistöille, jotka elävät syrjäisemmillä alueilla. Erityisesti jos pidetään tiukasti kiinni minimi luokka koosta eikä suojella pieniä kouluja. Toinen huolenaihe on se, että joissain maissa vähemmistökoulut ovat jäljessä enemmistökouluja modernin teknologian käytössä. Ja lisäksi vaatimus oppia virallista maan kieltä on huolenaihe, jos opettajat eivät tunne vähemmistökieltä. Tämän enemmistön kielen oppiminen on tärkeä osa integroitua yhteiskuntaan. Puitesopimuksessa hyvin selkeästi sanotaan, että puhutaan kaksisuuntaisesta järjestelmästä, integroitumisen järjestelmästä. Tämä on hyvin tärkeää arvioinnissa. Valtion kielen oppiminen oppiminen sopivalla tapaa on tärkeää, koska jos kielitaito kärsii, niin vähemmistön edustajista saattaa tulla toisen luokan kansalaisia. Tämä ei tue sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Näin pääsen toiseen seikkaan, jonka mainitsin jo aikaisemmin. Se liittyy poliittiseen ilmapiiriin, joka mahdollistaa xenofobian ja vihan levittämisen. Puitesopimuksessa – Viranomaisten vastuu on hyvin selvä kahdessa artiklassa, erityisesti artiklassa 6 asetetaan hallitukselle vastuu tukea kulttuurien välistä vuoropuhelua ja vastavuoroista kunnioitusta. Huolenaihe tässä on, että tätä ei toteuteta. Artiklassa 12 on esitetty velvoite huolehtia kulttuurien välisestä koulutuksesta, että levitetään tietoa vähemmistöistä – mun väestön joukossa. Tämä nähdään selkeästi riittämättömänä tähän mennessä. Puitteiden mukaan hallitusten vastuu on huolehtia suvaitsevaisuudesta ja kulttuurien välisestä vuoropuhelusta yhteiskunnassa alueilla, joissa on vähemmistöjä. Tämä on viranomaisten vastuu. Kuitenkin vuoropuhelu on hyvin vähäistä monissa valtioissa. Tämä vaikuttaa siihen, miten suojellaan vähemmistön oikeuksia, mutta myös vähemmistöjen edustajien turvallisuuteen. Jos muukalaisviha ja viha kohdistuu lähinnä uusiin tulijoihin, ehkä pakolaisiin, mutta romanit esimerkiksi ovat myös kärsineet viha puheen lisääntymisestä ja rasistisen puhun puheen lisääntymisestä. Ja usein tällainen viha siirtyy muihin vähemmistöryhmiin. Internet-solvaukset ovat myöskin aiheuttaneet paljon kärsimystä vähemmistöryhmissä. Vähemmistön suojeleminen on velvoite. On huolehdittava vastavuoroisesta ymmärryksestä ja suojeltava väkivallalta. Koulutuksen, median ja kulttuurin alalla – voidaan tehdä tärkeää työtä kulttuurien välisen vuoropuhelun tukemiseksi. Sama koskee sitä, miten palkataan vähemmistöjä poliisin riveihin. Valitettavasti ei onnistuta tässä työssä nyt monissa maissa. Koulutuspolitiikka ei edistä tiedon välittämistä vähemmistöistä, niiden kulttuurista, kielestä ja uskonnosta. Eikä myöskään toimittajan koulutuksessa oteta huomioon tätä. Usein ei lähdetä vuoropuheluun. Tiedotusvälineet ovat erityishuolenaihe, koska tiedotusvälineihin on helppo päästä eikä sitä ala säädellä kunnolla. Poliisin profilointi, ihmisten pysäyttäminen on myös ongelma vähemmistöjen osalta. Hallitukset eivät viranomaiset aina noudata näitä sääntöjä selkeästi. Pahain tapa on se, kun ei täytäntöön panna sellaista lainsäädäntöä, joka rikollistaa tällaiset toimet. Tämä oli ihan lyhyt katsanto huolenaiheisiin, jotka liittyvät vähemmistön suojelukysymyksiin viimeiseltä kahdelta vuodelta. Tässä nähdään epätasapainoinen lähestymistä EUn puolelta. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole allekirjoittaneet tätä vähemmistön oikeuksien puitesopimusta. Jotkut allekirjoittajat ovat vielä tilanteessa, jossa pitää saada lisävauhtia tähän työhön. Valitettavasti EU voi, ei voi puuttua tähän, koska EUkin jää vähän syrjään, kun ei ole toimivaltaa EU lainsäädännössä. Kiitos. Thank you very much, uh, Mrs. Uh, Malloy. Kiitos, kiitoksia kovasti Tuve Malloi. Seuraavaksi Ivan Ivanov. Hän on johtajana Euroopan romanitiedotuskeskuksessa. Ivanov, herra Ivanov työskenteli aikaisemmin Bulgariassa, Roman Hän työskenteli viisi vuotta asianajajana ERClle, ERRClle e ja hän vei useita tapauksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja kotimaisen tuomioistuimeen useissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Hän myös vietti kaksi vuotta ihmisoikeushankkeen oikeudellisena avustajana Sofiassa Bulgariassa. Ivan Ivanov, olkaa hyvä. Thank you very much. Thank you. Kiitoksia kovasti kutsusta ja mahdollisuudesta puhua romanikysymyksistä, tästä vähemmistöstä. Ja se on yksi suurimmista, ellei suurin vähemmistö Euroopassa. Euroopan romanitiedotuskeskuksen johtajana romanioikeudet äh, ovat olleet meillä tärkeitä. Yli kymmenen vuotta olemme tehneet sitä toimielinten kanssa ja puhuneet romanipolitiikkojen sisällistämistä. Euroopan romani-integrointistrategia, sitä sovittiin neljä puoli vuotta sitten. Komissio hyväksyi sen tämän kehysstrategian. Neuvoston suositukset romani-integrointistrategiasta ovat myös tärkeitä. Romanien oikeudet on otettu huomioon Euroopan poliittisessa agendassa, mutta edelleenkin on laajasti tunnistettua, että Euroopan romanit kohtaavat jatkuvaa syrjintää kaikilla elämänaloilla. Tapahtuu paljon syrjintää ja segregaatiota ja laisvastaisuutta esiintyy paljon. Enemmän huomiota kiinnitetty nyt näihin ihmisoikeusloukkauksiin, joita romanit kohtavat Itä- ja Keski-Euroopassa. Kuitenkin romanit, jotka olivat Länsi-Euroopassa, heidän perusoikeuksiaan, poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurioikeuksia loukataan Huolimatta siitä, että resursseja on sisotettu tähän, niin romanien tilanne on, on, vähentynyt, on parantunut vähän tai ei ollenkaan viime vuosina. Eri indikaattorit ovat, että romanivastaisuus lisääntyy mai, eri maissa. Tähän liittyy muun muassa myös maahanmuuttohuolia ylipäänsä. Ja tässä suhtaudutaan siis kielteisesti romanien maahanmuuttoon ylipäänsä. Eurobarometri 2012. No, haluaisin viitata siihen sillä aina, kun puhutaan löydöksistämme ja tutkimuksistamme toimielimet instituutiot ajattelevat, että no, siis kansalaisjärjestöjen raportit eh, liioittelevat tilannetta, mutta tässä tapauksessa haluaisin viitata eurobarometriin, joka on komission tutkimus. 2012 vuoden eurobarometri osoittaa, että kolme neljästä eurooppalaista on samaa mieltä siitä, että romanit ovat ryhmä, joka saattaa tulla syrjityksi, ja että suurin osa kaikista siis suurin osa EU-kansalaisista mieltä, että romanit kohtaavat syrjintäkominen prosenttia kansalaisista ajattelee, että he olisivat suhtautuneet epävakaasti siihen, että lapsilla olisi romani koulukavereita, ja 48 prosenttia Euroopan kansalaisista ei halua työskennellä yhdessä romanien kanssa tai saada heitä naapureiksi. Monet raportit vetävät siihen, että aloitteet ovat epäonnistuneet ja romanit eivät ole mukana päätöksenteossa ja ei ole sopivaa lainsäädäntöä, jolla puuttutaan äh, mustalaisvastaisuuteen. Näihin pitää puuttua uudella lähestymistavalla. Erityisen tärkeää äh, tässä huomioida se, että nämä aloitteet ovat epäonnistuneet, ne eivät ole ottaneet huomioon tätä systemaattista syrjintää, joka on näiden taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen äh, syiden taustalla on myös tunnustettua laajalti, että jos halutaan kestävää edistystä ja parantaa Roma, romanien ihmisoikeustilannetta, pitää ryhtyä toimiin, jotta voidaan puuttua tähän muukalaisvastaisuuteen ympäri Eurooppaa e, kaikilla aloilla. Media vain lietsoo muukalai- tätä romani- ja mustalaisuusvastaisuutta. Rasistiset stereotypit liian usein oikeuttamat syrjintää, esimerkiksi legitimisoidaan poliisin ratsioita, joita tehdään romanin alueelle. Sitä perustellaan sillä, että romanit ovat luonteeltaan rikollisia ja tämä stereotyyppi vaikuttaa siihen, että tämä toiminta myös jatkuu. Mustalaisvastaisuus johtaa myös siihen, että ei panna täytäntöön toimipan, jotka parantaisivat romanin tilannetta esimerkiksi kansallisen tason toimet usein pysyvät tyhjinä lupauksina. Toimiin ei ryhdytä, jotta pantaisiin täytäntöön näitä toimia. Pelätään, että sillä olisi kova poliittinen hinta, jos siis eh, puututaan tähän mustalaisuusvastaisuuteen. Romaneja tarkoituksella segregoidaan muista väestöistä. On hankalaa parantaa heidän, heidän eh, koti, koulutus ja terveydenhuoltotilannettaan. Ainoastaan lyhyen aikavälin parannusta on nähty. On tärkeää korostaa, että tämä tarkoituksellinen erottelu koulussa useissa EU-maissa. Sen on tunnistanut Euroopan komissiokin. Se aloitti rikkomusmenettelyn Tsekin tasavaltaan Slovakia ja Unkaria vastaan. Haluaisin viitata toisenkin raporttiin, jonka Euroopan komissio on laatinut. 2014 vuoden yhteinen raportti, joka liittyy siihen, miten sovelletaan rotusyrjintädirektiiviä. Sen mukaan on suuria puutteita direktiivin täytäntöpanossa. Huolenaiheena ovat muun muassa huono tietoisuus oikeuksista, tasa-arvoisuus, datan puuttuminen, aliraportointi, oikeuden saatavuus, sanktioiden alhainen taso ja oikeussuoja. Tietysti nämä esteet ja ongelmat mainittiin myös monisyrjintätapauksissa. ja ratkaisu ei ole löydetty, koska etnistä dataa on puuttunut. Mutta komissio sanoi, että ongelmat eivät liity lainsäädäntöön, vaan eh, ongelman on huono täytäntöpano komissio näin ollen haluaa laajentaa tarkastelunsa myös kansallisiin käytänteihin, jotka vaikuttavat täytäntöönpannoon. Tämä siis suora sitaatti tästä raportista mistä EU pitäisi vahventaa ja panna täytäntöön sen ihmisoikeus- ja tasa-arvoisuuslainsäädäntöpolitiikkojen. Romanit ovat Euroopan haavoittuvaisimpia. He tulisivat eniten siis hyötymään siitä, että tasa-arvoisuuskysymyksessä mentäisi eteenpäin. EU-jäsenvaltion pitäisi myös ottaa huomioon, mikä vaikutus on geopoliittisilla kehityskuluilla siihen, että pannaan täytäntöön tämä ihmisoikeus- ja tasa-arvoisuusagenda. Äärioikeiston nousu Euroopassa ja toisaalta on myös terrorismin torjuntaa enemmän. Se on totta kai äärimmäisen tärkeä, mutta täytäntöönpano usein rikkoo tiettyjen ihmisten perusoikeuksia, erityisesti vähemmistöjen, niin totta kai pakolaiskriisi on tässä myös taustalla. Sillä on suorat yhteydet siihen, että rikotaan perusoikeuksia ja se, että pannaan täytäntöön näitä romanin integrointipolitiikkoja. Jos halutaan puuttua mustalaisuusvastaisuuteen, tarvitaan tiukkoja ponnisteluja. Ensimmäinen askel on, että julkisviranomaiset tunnustavat mustalaisuusvastaisuuden ja johtavat tätä taistelua ja tuomitsevat nämä kritiikit. Lisäksi tarvitaan julkisia kampanjoita, joilla torjua mustalaisuusvastaisuutta, Niitä tarvitaan rasismin vastais, kampanjoiden myötä. Ne pitää kohdistaa opettajille, sosiaalityöntekijöille, poliisille ja muuta. Järjestöni on suurin romaniverkosto Euroopassa ja se jatkaa yhteistyötä EU kanssa, kansallisten viranomaisten ja kansallisyhteiskunnan kanssa. Toimi keskittymään kolmeen avaintekijään, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan edistää romanin ja muiden vähemmistön ihmisoikeuksia ja yhtäläistä kohtelua. Tarvitaan siis toimintaa, ollaan poistaa syrjintää, pitää kompensoida mennyt syrjintää ja pitää poistaa tuleva syrjintä myös. Huolestuttavaa on, että ihmisoikeusloukkaukset lisääntyvät yleisesti. Toisen Euroopan mukaan vuodelta 2015 sen mukaan etninen syrjintä on laimalta levitty 64 prosenttia mutta mikä vieläkin suuttavampaa on, että ihmisoikeusloikkaukset, niihin ei puututa, viranomaiset eivät puutu niihin. Syrjintä on yhä institutionalisoimpaa vihapuhe, äärioikeistojen parissa on jo arkipäivää. Avoin vihapuheesta ilmaistaan kansallisissa parlamenteissa, sitä tekevät hallitusten edustajat, paikallisedustajat, ja tämä vihapuheerastinen puhe ei ole oikein. Tämä aiheuttaa kysymyksiä, miten me kaikki voisimme suojella ihmisoikeuksia ja tasa-arvoisuutta EU:ssa. Tilanne vaatii kiireellisiä toimia, mutta siihen tarvitaan kansallisyhteiskuntaa ja EUta. Ja kuten professori Malloi sanoi, tai Schuster sanoi, Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli tässä prosessissa. Kiitoksia kovasti. Okay, thank you. Kiitos. Ivan Ivanov. Hänen pitää poistua niin pian kuin mahdollista, jos on kysymyksiä juuri hänelle. Ne voidaan ottaa nyt, eikö? Selvä, kiitos. Kiitos Ivan Ivanov hyvin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Seuraavaksi Dan Christian Gatas. Hän on ollut perustamassa intersukupuolisten järjestöä Intersex International Europe. 2013 vuonna hän julkaisi äh, erään julkaisun, jossa analysoitiin intersukupuolisten ihmisoikeuksien toteutumista. Olkaa hyvä, Dan Christian Gattas. I want to thank Libby for... Haluaisin kiittää Libeä, että kutsuitte minut tänne paikalle kertomaan näistä haasteista, joita interseksuaalisella on Euroopassa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meidät on kutsuttu virallisesti puhumaan Euroopan parlamenttiin ja toivottavasti tämä on ensimmäinen askel vuoropuhelun tiellä. Interseksuaaliset ovat syntyneet primääriset ja sekundaariset seksuaaliset tunnusmerkit, kuten sisäiset ja ulkoiset sukupuolielimet, kromosomit, sukupuolirauhaset, hormonirakenne ja lihakset, eivät suoraan kuulu kumpaakaan naista tai mieskategoriaa tai kuuluvat molempiin samaan aikaan. Ja henkilöt erilaisilla tai sellainen merkkeillä, että mainitaan sellainen seksuaalinen häiriö. Tällainen häiriö, se diagnosoidaan, sitten pitää myöskin tämä henkilö korjata lääkehoidolla. Ja korjaaminen interseksuaalisen henkilölle tarkoittaa sitä, että tämä kehonsa tunnusmerkki tullaan muuttaa joko plekkauksella tai hormonihoidolla, joko naisen tai miehen suuntaan. Jotta voidaan noudattaa yhteiskunnan odotuksia, niin näin pyritään löytämään tämän interseksuaalisen henkilön todellinen seksuaalisuus. Alankomaiden sosiaalisen laitoksen tekemä tutkimus totesi, että tällaisen interseksuaalisten esiintyminen on yksi kahdesta sadasta. Eli yksi kahdesta sadasta tarvitsee siis lääketieteellistä hoitoa heidän mukaansa. Ja jotta voidaan sitten odottaa sitä, että tuleeko mies tai nais kyseistä henkilöstö, se vaatii sitä, että voidaanko luoda keinotekoinen vagina tai poistetaan myöskin tai käyttää hormoneja, että henkilön tai lapsen seksuaalinen tilanne muuttaa. Tämä voi ottaa psykologista traumaa ja huomattavasti ja fyysisiä vahinkoja, kun vaikka arpi materiaalia kyseisen henkilön. Vuonna 2015 tutkimuksen mukaan, kun katsottiin interseksuaalisten henkilöiden tilannetta EU-ssa, tällaiset korjaavat operaatiot on tehty niitä vähintään 21 jäsenvaltiossa. 18 jäsenvaltiossa vaaditaan kuitenkin hyväksyntää potilaalta ennen tätä operaatiota. Ja kuitenkin, kun pyrit, tämä operaatio tehdään aika vaiheessa vaiheessa ja tehdään kahden ensimmäisen elinjän aikana, niin suurin osa näistä henkilöistä, jotka voi antaa suostumustaan tässä asiassa. Kahdeksan jäsenvaltiossa oikeuden edustaja voi antaa tämän suostumuksen riippumatta siitä, voiko lapsi itse päättää. Nämä tulokset osoittavat sen, että, että ihmisen ei ole itsemääräämisoikeutta omaan kehonsa ja sitä rikottaa tätä itsemääräämisoikeutta EU-ssa laajasti. Haluan todeta, että kaikilla on niin oma oikeus omaan fyysiseen tai henkiseen koskemattomuuteen. Ja tällainen lääkehoito, joka ei ole elämää pelastava, joka annetaan ilman tämän henkilön suostuntaa, rikkoo heidän fyysistä ja psykologista koskemattomuutta, joka rikkoo myöskin artikla 3 perusoikeuskirjasta henkilön koskemattomuus. Ja myöskin sille pyritään myöskin kunnioittamaan artiklan 7 mukaisesti henkilön oikeutta perhe-elämään. Nämä leikkaukset, ne ovat myöskin mainittu YK on erityisraporttien taholta ihmisarvoa halventavaksi, kuten EUn perusoikeuskirjassa artikassa 4 on myöskin mainittu. Tämä muutokset tapahtuvat jo nuorena, mutta vaikutukset eivät koskaan pysähdy. Ja henkilöt joutuvat tällaisen psykologisen tai lääketieteelliseen leikkaukseen, niin kärsivät tästä. He joutuvat syrjinnän kohteeksi, heidät leimataan, heille ei anta lääkehoitoa, he eivät pääse ehkä myöskään lailliseen palvelujen piiriin ja he syrjitään yhteiskunnassamme. Köyhyyden riski myöskin lisääntyy. He ehkä pääsevät kouluun ja heillä saattaa psykologisia ja fyysisiä vajauksia tämän takia. Nämä henkilöt, ei, heitä ei edusta oikeastaan missään. Ja heidän asioistaan ei puhuta myöskään koulussa, koulun ja muissa. Ja kuten muutkin, heidänkin pitäisi päästä myöskin terveydenhuoltoon sen piiriin. Se on niin tärkeää, mutta korvaukset yleensä eivät korvaa näitä heidän hoitoja. Tämän takia interseksuaaliset henkilöt, heidän pitäisi artiklan 35 mukaan perusoikeus saada oikeus tähän. Että pääset tiettyihin palveluihin käsiksi. E, tämä saattaa vaikuttaa heidän pääsynsä tiettyihin lääketieteellisiin palveluihin. Ja EU-ssa he eivät saa välttämättä hormonihoitoa, joka sopii heidän tarpeisiinsa. Ja pyritään ehkä vahvistamaan joku tietty joku mies- tai naispiirheissä. 2008 lähtien on pyritty YKssa eri elimissä, CEDAssa, KATissa, CBC, CRS, tehdä laillisia aloitteita, että voidaan taata näiden henkilöiden fyysinen koskemattomuus. Ja taata se, että ketään ei lapsuudessa ottaa lääkehoidon tai leikkauksen kohteeksi. 2015 ihmisoikeuksien korkea edustaja Euroopan neuvostossa teki asiakirjan, jossa puhutaan ihmisoikeuksista interseksuaalisille ihmisille. YK pyrkii vaatimaan jäsenvaltioita, että taataan neuvonta kaikille interseksuaalisille lapsille ja heidän vanhemmilleen, jotta voidaan kertoa heidän vaikutuksista, jos tehdään turhia leikkauksia tai lääkehoitoa että voidaan taata, että myöskin heidän mielipiteensä huomioon ennen kuin tällaisia toimintoja tehdään. Tai mitään ei-tarpeellisia, peruuttamattomia lääketieteellisiä toimenpiteitä, ne siirrettäisiin sisään, kunnes lapsi on valmis antamaan hyväksyntänsä näille. Ja voidaan tarjota myöskin mahdollinen korvaus näistä fyysisestä ja psykologisesta kärsimyksistä, jotka on korjattu, ja he pääsevät myöskin oikeuden piiriin näissä asioissa. Mutta tähän mennessä on Malta ainoana EU-jäsenvaltiona on kieltänyt tästä lääketieteelliset toimet, joilla ei ole henkilön hyväksyttää, ja Kreikka 2015. Tämä, tämä on hyvin ikävää. Tämän takia me haluaisimme libe valiokuntaa kehoittaa käyttämään tilannetta hyväkseen ja, kerä, ja herättämään asian huomioon. Meidän pääperiaatteemme on, että voidaan antaa vain toimenpiteet, jotka ovat hyväksyttyjä. Että tarkoittaa, että voidaan kieltää sellaiset lääketieteelliset toiminnot, jotka eivät ole hengenpelastavia tai pelkästään kosmeettisia. On tärkeää taata interseksuaalisten henkilöiden pääsy myöskin oikeuden ja heidän perusoikeuksien piiriin. Eurooppalaisella tasolla on tehty erilaisia tutkivia tutkimuksia, miten tämänhetkinen EU-lainsäädäntö kattaa seksuaaliset erityispiirteet. Ja parlamenttiin omaloitteinen raportti tähän liittyen. Se olisi myöskin hyvä asia. Ja pyydämme teitä ottamaan vastuun, joka teillä on. Voitte aktiivisesti parantaa interseksuaalisten ihmisten asemaa Euroopan unionissa. Kiitoksia. Thank you. Uh, uh, miss... Kiitos. Uh, Dan Christian Gata, selvä puhuja on Pat Clark. Hän on Euroopan vammaisfoorumin jäsen tällä hetkellä. Hän on mukana eri aloitteissa, jotka liittyvät muussa Down-syndrooma, Down-henkilöihin Irlannissa. Ja hän on myös mukana My Opinion, My Vote-kampanjassa, minun kantani, minun ääneni. Hän haluaa varmistaa, että Down-henkilöt ja ihmiset, joilla on muita vammoja, saavat selkokielisiä poliittisia tekstejä muun muassa käyttöönsä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että saan olla täällä tänään puhumassa tässä tärkeässä kokouksessa Euroopan vammaisfoorumin EDFn nimissä. Meidän järjestömme on kattojärjestö, joka edustaa järjestöjä Euroopassa. Meillä on monia jäsenjärjestöjä, kansallisia vammaisten neuvostoja, kansalaisjärjestöjä, kansainvälisiä ja kansallisia jäsenjärjestöjä. Jotkut ovat edustettuna täällä salissa tänään. Meillä on yhteinen ääni, jolla edustamme vammaisten asioita Euroopassa. On hienoa, että pääsemme keskustelemaan vammaisten oikeuksista täällä julkisessa kuulemistilaisuudessa, jossa käsitellään perusoikeuksia. Vammaisuutta on ajateltava ihmisoikeuksien kannalta – Vammaisten ihmisoikeudet ovat YK vammaisyleissopimuksessa mukana. Ja nyt EU on ratifioinut sen ja lähes kaikki EUn jäsenvaltiot myös. Valitettavasti oma maan Irlanti ei ole ratifiointia vielä hoitanut, mutta toivomme, että tämä asia oikaistaan tämän vuoden loppuun mennessä. Toivotaan näin. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta Euroopan unionin historiassa, kun EU on sitoutunut ihmisoikeus yleissopimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki EUn lainsäädäntöpolitiikka ja ohjelmat pitää saada sopimaan yhteen YK yle- yleissopimuksen kanssa. Vammaisten oikeudet on otettava valtavirtaistettuna mukaan kaikkiin EUn toimiin ja strategioihin ihmisoikeuksista. Siksi nyt odotetaan uutta lähestymistapaa päätöksentekoon Euroopan unionissa. Viime vuonna EUta tutkittiin ensimmäistä kertaa historiassa EUn ihmisoikeusosion toimesta YK vammaisten oikeuksien komitean puolesta. Suositukset annettiin syyskuussa 2015. Loppupäätelmien mukaan annettiin suuntaa EUlle siitä, miten voidaan paremmin tukea ja suojella vammaisten oikeuksia Euroopan unionissa. Suosituksissa on yksityiskohtainen toimien lista, johon EUn tulisi lähteä tietyn aikataulun mukaan. Suosituksissa on selkeät prioriteetit ja jopa tiekartta EUn toimille lähivuosina niin, että voidaan täytäntöön panna kunnolla CRPDn suosituksia ja kunnioittaa vammaisten oikeuksia Euroopan unionissa. Nämä suositukset olisi nähtävä tärkeänä viitekohtana tässä työssä. Euroopan parlamentti hyväksyi ensi, viikolla, anteeksi, ensi kuussa päätöslauselman näistä loppupäätelmistä. Parlamentti on ensimmäinen EUn toimielimen, joka tässä reagoi. Siksi haluamme kiittää Euroopan parlamenttia erityisesti esittelijää parlamentin jäsentä Helka Stevensia, joka on ottanut vammaisjärjestöt huomioon hienosti täysin kunnioittain artiklaa 4.3 CRPDssä. YK on CRPD loppupäätelmissään halusi esittää kunnollista rakenteellista vuoropuhelua vammaisten edustajien kanssa niin, että nämä tahot voivat olla jatkuvassa mukana EUn päätöksenteossa, niin että mennään pidemmälle siitä – että ihan ad hoc vaan päästään osallistumaan. EU on ollut johtoasemassa maailmassa, on ainoa alueellinen, ensimmäinen alueellinen järjestö, joka ratifioi sopimuksen. Mutta nyt tarvitaan johtovuutta myös sopimuksen täytäntöönpanossa, koska muuten heikennetään ihmisoikeusulottuvuutta. EU tarvitsee oman strategian näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Euroopan vammaistrategia 2010-2020 hyväksyttiin ennen kuin EU liittyi sopimukseen. Tällä kertaa tänä vuonna vain uudelleen tarkastelu eikä kunnollista täytäntöönpanon su- suunnitelmaa, ja se minua huolettaa. Nyt on huolestuttavana trendinä se, että ihmisoikeusvelvoitteisiin suhtaudutaan vakavasti. EU on ottanut takapakkia kun CRPD-asiat on siirretty työllisyys- ja sosiaalisiin kysymyksiin. Horisontaalinen tasavertaisen kohtelun direktiivi on edelleen neuvoston pöydällä. 80 miljoonaa vammaista ja muuta ihmistä kärsii syrjinnästä, vaikka tarvittaisiin suojelua kaikilla elämän aloilla. Siksi pitää nopeasti hyväksyä direktiiviehdotus, yleissopimuksen linjojen mukaisesti. EUn vastaus pakolaiskriisiin ei ole perustunut ihmisoikeuslähestymistapaan. EDF huolestuttaa kovasti se tilanne, joka kohtaa vammaisia, jotka saapuvat Eurooppaan. Nyt on ryhdyttävä toimiin, jotta EUn vastaus siirtolais- ja pakolaiskriisiin olisi kaikkien saatavalla. Loppupäätelmä olisi täytäntöönpantava tässä mielessä. Komitea suosittaa ajatteli, että EU huolehtisi siitä, että siirtolais- ja pakolaispolitiikassa huolehditaan siitä, että vammaisten oikeudet ovat mainstream-asioita. Lisäksi suuntaviivat virastoille ja jäsenvaltioille on esitettävä ihmisistä, jotka ovat vammaisia ja ovat siirtolaisia tai pakolaisia, koska heidän asemansa ei noudattele nyt sopimuksen linjoja. Euroopan unionissa monet vammaiset eivät saa vielä omaa laillista asemaansa. Kansallisella tasolla nämä ihmiset saattavat olla osittain huoltajuuden alle ja heiltä ehkä kielletään oikeuksia, joita on Euroopan unionin sopimuksissa, vaikka oikeustuomioistuin käsittelyyn, mahdollisuus palveluihin mukaan lukien pankkipalvelut ja pankkipalvelut, työllisyys ja terveydenhuolto. EU on toimittava tässä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. CRPD-komitea viittasi suosituksissaan siihen, että luodaan minimitaso sosiaalista suojelua. Me luotamme parlamenttiin ja sen tukeen tämän suosituksen osalta. Vammaisiin on vaikuttanut erityisen paljon palveluiden leikkaaminen, erityisesti mikä on mahdollistanut asumisen yhteisössä. Me olemme nähneet todella heikennystä elinoloissa. Komitea suositteli EUlle, että lisättäisiin työllisyyttä avoimilla työmarkkinoilla ja estettäisiin lisäkielteiset vaikutukset, joita säästötoimista saattaa syntyä. Lisäksi on tärkeää, että kaikki EU-rahastot, mukaan lukien rakennerahastot ja EUn ulkoisten toimien rahastot, otetaan käyttöön sopimuksen täytäntöönpanoon jäsenvaltiossa ja kolmansissa maissa. EU-varoja ei saa käyttää siihen, että rakennetaan tai tuetaan kouluja, joihin kaikki eivät pääse. Näin käy edelleen tänä päivänä. Kaikki maksut, joita käytetään rikkoen CRPDn periaatteita pitäisi perua. Olemme sitä mieltä, että komissio ei saisi rahoittaa EU-varoin sellaisia toimia, joissa ei oteta huomioon EUn arvoja – niitä perusoikeuksia ja periaatteita, joita peruskirjan mukaan pitäisi kunnioittaa. Lopulta ja pitää hyvänä sitä, että esteettömyys aloite on tehty, jotta voidaan huolehtia siitä, että kaikilla on esteetön pääsy tavaroihin ja palveluihin Euroopan unionissa. Tässä on valtavasti potentiaalia EU-ssa, jotta voidaan parantaa vammaisten elämänlaatua. Kuitenkin jos Euroopan esteettömyyslainsäädännöstä halutaan keskeistä lainsäädäntöä sopimuksen täytäntöönpanoon, sen pitää sopia tämän sopimuksen. Haluaisin sanoa, että sen pitää sopia siis tai noudatella tätä sopimusta. Ehdotuksessa on joitain puutteita, jotka liittyvät sopimuksen artiklaan 9. Soveltamisalan laajentaminen olisi yksi keskeinen parannuskeino, jolla voitaisiin huolehtia tavaroiden ja palveluiden esteettömästä käytöstä. Lopuksi pyytäisimme, että Euroopan parlamentti olisi etunenässä näiden päätelmien täytäntöönpanossa. YKn komitean toi suosituksia, joiden mukaan EU pitäisi tarkkaan noudattaa sopimusta ja katsottiin kaikkia potentiaalisia EUn toimia kaikilla saroilla. Me oletamme, että parlamentti suhtautuu hyvin sitoutuneesti ja kunnianhimoisesti ja me EDFssä olemme valmiita tähän yhteistyöhön. Kiitos. Thank you very much. Thank you. Kiitoksia kovasti. Pat Clark, viimeinen puhujamme, on Natasha Kazachkine, koordinaattori EUn sisäisissä ihmisoikeuspolitiikkatyöryhmässä, joka on osa ihmisoikeus- ja verkostoa, ja sitten Open Society European Policy Instituteissa politiikka-analyytikkona perusoikeus, oikeus ja sisäasioissa. Olkaa hyvä. Natasha Kasatskin. Entä? Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta puhua libelle tänään, niin kuin mainittiin. Puhun tänään Brysseli perustaisen kansallisjärjestön puolesta Human Rights and Democracy Network, HRDN, ja erityisesti tämän työryhmän puolesta käsittelee Euroopan sisäisiä politiikkoja tässä on 20 kansalaisjärjestöä mukana. Ja sosiaalisia kansanjärjestöjä on täällä myös mukana. Ryhmällä on paljon asiantuntijuutta ihmisoikeuskysymyksissä. Ja meillä on yksi tavoite, on vahvistaa EUta ihmisoikeustoimijana Euroopassa. En pu, puhu nyt lisää siitä, mitä kollegat jo puhuvat, jos ajatellaan vähemmistön oikeuksia, vaan haluaisin Viettäen vallanko keskusteluja siten, että puhun tästä laajemmasta istunnallisesta kontekstista. Jos ajatellaan ensimmäistä keskustelua, puhun suosituksista, joita meillä on kansalaisyhteiskunnalle tarpeista EUn sisäiselle ihmisoikeusstrategialle. Kaksi päivää sitten tämän komissio mainitsi. Komissio järjesti kokouksen. Siellä lanseerattiin uusi korkean tason työryhmä, joka torjuu rasismia, xenofobiaa, muukalaisvihaa ja muita suvaitsemattomuuksia arvostin kovasti sitä, että kansalaiset ovat mukana alusta asti, kun tämä tapahtuma lanseerattiin, ja he olivat myös läsnä itse tapahtumassa ja paneeleissa. Sivupolkunnan livelle haluaisin korostaa, että tiedän, että on käytännön asioita, mutta niin paljon kuin mahdollista olisi hyvä vältellä sitä, että olisi vain kansalaisjärjestöpaneeleja tällaisissa tapahtumissa, kuten tänään. Mutta siinä tämä sivupolkua. On yhä enemmän huolestuneisuutta järjestöjen parissa siitä, mikä, miksi kutsutaan pienemmäksi, tota, tämä pienempi alue kansanjärjestölle globaalista, mutta myös Euroopassa olemme raportoineet siitä, että kansanjärjestöjä vastaan on hyökätty Unkarissa, Puolassa, Liettuassa. Ja kokoontumisvapautta on rajoitettu kansanturvallisuuden nimissä Ranskassa ja Espanjassa. Ja kansallisyhteiskunnan toiminta vastaan on hyökättyä. Isot on siis pakolaiset, jotka saapuvat Kreikan saarille muun muassa. Olemme myös huolissamme siitä, että demokraattinen tarkastelu heikentyy nopeuden prosessin myötä ja avoimuuden puutteesta myös esimerkiksi EUn terrorismin vastainen direktiivi, sitä keskustellaan parlamentissa tällä hetkellä. Se esiteltiin ilman vaikutusten arviota komissiota ja se vietiin nopeasti neuvoston läpi luonnosteluvaihe uudessa turvapaikkaehdotuksessa oli hyvin salailevaa ja kuulemiset tehtiin hyvin pikaisesti. On hyvin tärkeää, että EU käy vuoropuhelua kansalaisjärjestön kanssa ja pitää sitä tärkeänä osana sen politiikan tekoprosessiaan. Tähän kuuluu kunnon konsultointi siten, että annetaan tarpeeksi aikaa kansanjärjestölle olla mukana ja pitää yhdessä sopia kokouksista ja debriefata ja seurata EUn toimia, jotta voimme toimia vastuullisesti suurempaa yleisöä kohtaan. Tätä ei korostettu ensimmäisen paneelin puheenvuorossa, joten halusin nyt tästä puhua. YK hän muisti siitä, että tarvitaan salliva ympäristö. Kansallisjärjestölle se on tärkeä pilari kaikissa järjestelmissä, jotka perustuvat siihen, että kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta. Tästä syystä ryhmämme on sen puolesta, että olisi tarkistus mietinnössä, jotta tunnustettaisiin kansalaisyhteiskunnan rooli oikeusvaltioperiaate ja perusoikeusmekanismissa, mutta myös kriteerinä, jolla arvioidaan oikeusvaltioita jäsenvaltioissa. On myös vedonneet sen puolesta, että käyttäisiin vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan neuvoston päätelmissä, perusoikeuskirjassa muun muassa – huolimatta avoimesta ilmapiiristä, jota on koettu Hollannin puheenjohtajuuskaudella. Olemme pettyneitä siitä, että nämä sanamuodot eivät ole päätyneet neuvoston päätelmiin. Tämä tulee komissioon. Ihan vain haluaisin sanoa, että ryhmänä olemme pyytäneet tapaamista varapuheenjohtaja Tilmasin kanssa, jotta voisimme puhua hänen visiostaan ja strategiastaan, jolla voidaan vahvistaa EUta ihmisoikeustoimijana Euroopassa. Sitten toinen asia, ihmisoikeusstrategia. No kritiikkiä kuullaan usein, mutta haluan kuitenkin korostaa, että strategia ei ole kannusta sille, että luodaan paperitiikeri, niin kuin Euroopan komission virkamies sanoi, eikä se ole tapa siirtää keskustelua syrjään. Tämä nyt on kansanjärjestöjen ydintoimintaa. Ei. Tämä on pragmaattinen vetomus, joka perustuu pitkään kokemukseemme. Pyritään vahvistamaan EUn toimia, pitää kunnioittaa, noudattaa, edistää ja tätä korosti edistää siis ihmisoikeuksia Euroopassa – Mainitsin korkean tason kokouksen, joka oli kaksi päivää sitten. Siellä oli eräs osallistuja, joka pani merkille, että jos nyt ajatellaan kaikki asiantuntijat, jotka olivat paikalla jäsenvaltioista, kansalaisjärjestöistä, YKsta, OECDstä, Euroopan neuvostosta, EUsta. No, meillä nyt oli kaikkiin kattavin kokoonpano paikalla siitä, miten voitaisiin torjua viha väkivaltaa todellinen haaste oli löytää tapa operationalisoida näitä kokemuksia. Tämä on oikein minusta. Resurssien yhdistäminen Euroopassa, ja niitähän on paljon. tämä pitäisi olla oikea tapa mennä eteenpäin. Ja se pitäisi selvästi ilmaista mukaan lukien kun koordinoivat toimintaansa mitä tulee koordinoimiseen toimielinten välillä, on hämmästyttävää, miten komissio ja neuvoston aloitteet ihmisoikeusperiaatteen edistämisestä ovat täysin erillään toisistaan. Komissio ajattelee vain sisäistä kehystä, jolla on valvoa ihmisoikeusvaltioperiaatteen toteutumista – Sitähän nyt testataan Puolassa par aikaa. Neuvoston dialogi puolestaan suunniteltu erillään tästä. Se on poliittista keskustelua pelkästään. Hollannin puheenjohtajat esittelivät tätä jo aikaisemmin. Siinä puhuttiin integraatiomallin vaihtamista Euroopassa. Tämä on täysin erillään komission työstä Puolassa, mutta myös kaikesta muusta meneillään olevasta lainsäädäntökeskustelusta, jota käydään maahanmuutto- ja pakolaisasioissa. Tämä lähettää hämmentävää viestiä siitä, missä EU-painopistealueet ovat, ja se saattaa heikentää toimenpiteiden merkittävyyttä. Sen takia meistä on erittäin hyvä, että parlamentti on sen puolesta myös intervälimietinnössä, että olisi toimielinten välinen vuoropuhelu ja koordinoitua toimintaa kysymyksissä kaikkien toimielinten välillä. Toivomme, että tätä korostetaan uudestaan tulevassa perusoikeusraportissa. Pidämme myös hyvänä parmetin päätöstä nimetä valtioita, kun se on selkeästi tarpeen. Ihmisoikeuskysymyksissä viittaan tässä erityisesti CIA-päätöslauselmaan, joka hyväksyttiin viime viikolla, ja päätöslauselma, joka koske, koskee Unkaria. Vetoamme siihen, että varmasti tekee tätä useammin, aina kun se on tarpeen, aina se ei ole relevanttia. Tämä pitäisi toistaa perusoikeusraportissa. Komission raportissa ei ole johdonmukaista linjaa tästä. Jotkut maat vali, mainitaan, jotkut taas ei, jos ajatellaan romanien syrjintää muun muassa. Jos halutaan saavuttaa parempi toimintavälinen koordinointi, kaikki ponnistelut pitää perustella. Ja tämän vetomuksemme tarvitaan yhteistä vastuuta Tavoitteena on saada aikaan muutosta kentällä. Sen pitää perustua yhteisiin ihmisoikeustavoitteisiin, jotka on määritelty YK ja kansainvälisen ja EUn puitteissa. Tämä on tapa varmistaa johdonmukainen toiminta EU-tasolla ihmisoikeuskysymyksissä, joka tuo lisäarvoa eri tasoille. Nopeasti pari esimerkkiä näistä eroista ja erovaisuuksista Viittaan tässä taas tähän kokoukseen, joka järjestettiin kaksi päivää sitten, jossa käsitettiin rasistista väkivaltaa ja muita syrjintään perustuvia väkivaltaa. Kaistuttavat hyökkäykset Orlandossa. Niistä puhuttiin kokouksessa ja kaikki ovat sitä vastaan, mutta komissio eikä neuvosto vastannut tähän kansallisyhteiskunnan kutsuun tarkistaa viharikoslainsäädännön ja sisällyttää homofobiset rikokset sen laajuuteen – eikä neuvosto sitoutunut priorisoimaan sitä, että neuvottelut vapautettaisiin näistä horisontaalisista syrjinnän vastaisista direktiivistä, jotka tarjoavat suojelua kaikilla elämänaloilla, jos ajatellaan seksuaalista suuntautumista. Samassa tapahtumassa nähtiin video, siinä oli romaanipoika, jota hakattiin ja häntä loukattiin, koska hän oli uskaltanut sanoa valkoiselle ja romaanimiehet, että he olivat tasaveroiset. Mies huusi sanotko, että olen romani, ja hakkasi ja loukkasi poikaa, solvasi häntä. Kaikki ovat järkyttyneitä, ja kuitenkin edelleen ei ole säännöllisiä lausuntoja komissiolta ja neuvostolta, jossa, hyök- jossa tuomittaisiin nämä romaanihyökkäykset, jotka kärsivät rikoksista. He eivät tee rikoksia yhtä paljon. Tätä mitä toistaa. Pitää sanoa, että kyllä olemme kaikki romaneja, kun tulee oikeuteen mennä ottia ihmisoikeuksista pitää torjua rasistisia politiikkoja. Toiminnan no, pitää olla systemaattisempaa. Poliittinen opportunismi on tässä liikaa estänyt toimintaa UNHCRn kokouksessa kuultiin, miten vääristynyt diskurssi on pakolaisuudesta ja miten haitallista se on. Ja kuitenkin vain yksi valtio, Kreikan edustaja, esitti tämän linkin, jos ajatellaan maahanmuutto- ja pakolaislainsäädäntöä Sehän lisää tätä suuntausta. Ja kuultiin myös puhuta siitä, että muslimeja on syrjitty, kun Ranskassa hätätilalakien myötä ei kuitenkin uusi terrorismin torjuntadirektiivi, josta neuvotellaan, ei takaa uutta soveltamista, joka ei ole mielivaltaista tai ihmisoikeuksien vastaista. kaikkeen ei voida tietenkään puuttua samalla aikaan kerrallaan, ja strategiset toimet, niitä pitää keskittyä, mutta tällä hetkellä puuttuu yhteistoiminta EU-tasolla ihmisoikeuskysymyksissä. Tarvitaan EU-aloitteita, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, mutta tämä korkeatason ryhmä. Sitten on muita EU-politiikkoja, oikeus- ja asioissa ja artiklat 2 ja 6 perussopimuksissa, jossa puhutaan EUn perustavista arvoista. Tämän lisäksi EUn pitää kehittää strategista suunnitelmaa, jolla varmistetaan, että sen toimet kaikilla aloilla kunnioittavat ja edistävät ihmisoikeuksia alusta loppuun asti. Väliarvio, uuden komission väliarvio tässä lähestyy ja jos ajatellaan myös Timmermansin mistä nyt vetoamme, että seuraava varmaan mentiin ihmisoikeusraportti vie eteenpäin tällaista kehystä. Kiitos. Mm. <clears throat> Thank you very much. Kiitoksia kovasti Natasha Kazachkine hedelmällisestä esityksestä. Nyt äh, on aikaa kysymyksille ja vastauksille. Täällä on yksi puheenvuoropyyntö. Kiser Sokor, olkaa hyvä. Thank you. It's more a comment on, the first... Uh, <clears throat> Kiitoksia ensimmäisen esitykseen. Malone esitykseen kommentti. Tietenkin on vaikea suostella parlamentti ja komissio, vaikka Roma, romani kiestä, joka on olemassa jo. Me pitäisi joka vuosi saada vähemmistöjä koska raportti, ei myöskin romanit mukaan lukien. En tiedä, oliko muut eettiset vähemmistöt paremmassa tilanteessa kuin romanit. No takaisin tähän itse asiaan oikeastaan sitten. Siteeraavan yhtä lausetta äh, tästä tutkimuspaperista, jonka parlamentti on tehnyt, jossa käsitellään sitä teidän kommenttien, että, että on todellista, todellista poliittista tahtoa neuvoston päätelmissä, että vähemmistö kirjoittaisi mukaan EU-lainsäädäntöä. Niin. EU-lainsäädäntö ei ole vielä käytetty täysin hyväkseen tämänhetkisten toimivaltuusten täytäntöönpanemiseksi, vähemmistökielten suojelmiseksi, ottaa mukaan ne arvot, jotka ovat EUn perusoikeuskirjassa mukana. Tämä on se väärä arvio, että e- unioni tarvitsee joku tietyn lainsäädäntö mm, valtuutukseen tähän. Ei, emme tarvitse. Tämän väärinkäsityksen poistaminen ja pyydetään, että komissio voisi katsoa, että eri oikeusperusteiden pohjalla voitaisiin luoda strategia, jolla varannetaan vähemmistöjen tilaa Euro- Euroopassa. Tämä olisi ensimmäinen askel sen päätösaseman täytäntöönpanossa, joka parlamentti on hyväksynyt huhtikuussa. Tämä ehkä on se syy, miksi varapuheenjohtaja Timmermans ei tullut paikalle, koska hän ei vielä voinut tätä asiakirjaa esittää. Mutta toivottavasti kesän aikana tai tämän vuoden aikana meillä on sitten tällainen asiakirja saatavilla. Kiitoksia. And thank you. Kiitos. Edustaja Jurek. Dziękuję bardzo. Ja chcę poprzeć to, co... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja tukisin Sögör Chaban puheenvuoroa. kansallisiin vähemmistöihin liittyen. Monissa osissa mannertamme tämä kysymys on ollut yli sata vuotta olemassa ja tunnustettu lainsäädännössä, mutta joskus Euroopan unionin toimielimet eivät kuitenkaan huolehdi näistä kysymyksistä. Joissain jäsenmaissa – Ihmiset eivät saa kirjoittaa nimeään, käyttää niitä alkoseita joita haluaisivat. Tämä on aivan absurdi tilanne. Euroopan unioni näyttäisi sanovan, että nämä ovat kaikki maan sisäisiä kysymyksiä, niihin ei pidä puuttua. Tässä puhutaan perinteisistä vähemmistöistä, vaikka uskoisin, että kaikista asioista pitää päättää ottaen huomioon tasa-arvoiset mahdollisuudet ja syntymästä asti ollut ihmisen arvo. Mutta arvan, että vähemmistöistä puhutaan täsmällisesti, jos on vähemmistökanta. Ei se tarkoita välttämättä, että se on oikea kanta. Kyllä jokaisella ihmisellä on oikeus omaan näkemykseensä. mutta se, että moniavoisuus on ehkä vähemmistön asia, niin eikä se tarkoita sitä, että me suhtautuisimme samoin perhekäsitykseen. Jos katsotaan yksi avioisuutta, joka luo perustan naisten kunnioittamiselle Euroopassa, tämä on keskeinen instituutio, joka vahvistaa tasa-arvon. Eikä tällaista järjestelmää voi pitää samanarvoisena kuin monia vojoista, vaikka Eurooppaan tulee ihmisiä, joilla on todistukset, jotka osoittavat, että heillä on useampi puoliso. Mutta meillä pitää olla tässä mahdollisuudet puolustaa niitä kulttuurimme osia, joita pidämme universaaleina, ei vähemmistön asioita välttämättä. Puolustetaan ihmisiä oikeuden ja tasa-arvon nimissä. Mutta ei nyt kuitenkaan lähdetä kohtelemaan jokaista vähemmistöä aivan erityisaseman mukaisesti. Ei tällaisia etuoikeuksia tarvitse kaikille vähemmistöille antaa. Clarkille siitä, mitä hän puhui Down-syndrooman lapsista. Tilanne on dramaattinen monissa jäsenvaltioissa – valitettavasti myös Puolassa, on kyseenalaistettu näiden lasten oikeus syntyä. Heihin kohdistuu abortti, rikos siis, ja jos he selviävät hengissä, heitä kohdellaan ihan ihmisarvon mukaisesti, mutta ennen syntymää heidät jo tuomitaan, esimerkiksi vanhempien toimesta, jotka päättävät vastaavatko nämä lapset heidän vaatimuksiinsa tai toivomuksiinsa. Tämä on mielestäni epäinhimillistä. Ymmärrän, ettei tämä puheenvuoro niin nyt muuta komission kantaa, mutta meidän ei pitäisi rauhallisesti antaa tämän tapahtua, koska monissa jäsenvaltioissa on päätetty tällaisesta päätös, vapaasta päätöksestä, kun ajatellaan ihmisten lasten oikeutta syntyä. Uskoakseni tässäkin pitää katsoa standardeja, katsotaan mitä standardeja me täällä puolustamme ja miten määrittelemme kantamme tässä tilanteessa. Meidän pitäisi paremmin myös tiedostaa se, että vähemmistön kanta ei välttämättä ole oikea tai validi näkemys. O koska usein puhutaan vähemmistöistä, joilla on enemmistönkin tukea, mutta aivan yksin jäävät vähemmistöt usein väitään kuoliaksi. Äh. Kiitos edustaja Jurek. Tähän loppuun haluaisin osallistua itse keskusteluun Euroopan parlamentin jäsenenä ja puhun Puolaa. Ja chciałabym e, zwrócić uwagę tylko... Minä haluaisin kiinnittää huomionne erääseen seikkaan. Niin, vähemmistö, joka pysyy vähemmistönä, kohtaa yhä vaikeamman tilanteen kuin enemmistö. Vertaisin tätä perheen tilanteeseen. Kaksi tytärtä Yksi on vanhempi ja toinen on paljon nuorempi. Tämä nuorempi tytär vaatii aina paljon enemmän huolenpitoa ja huomiota, kunnes hän kasvaa kypsäksi ja, riip- ja itsenäiseksi. Sama pätee vähemmistöihin. Me voisimme käydä tästä keskusteluja ikuisesti, mutta pitää muistaa, että jokainen vähemmistö oli kyse sitten vammaisista tai muista vähemmistöistä. Ne vaativat huomiota. Ne tulee keskittyä. Tästä syystä puhuimme vähemmistöistä tämä keskustelu ja minusta tämä on viimeinen kerta, kun teemme näin Libivaliokunnassa. Kiitos. Nyt sitten tiedän, että komissio haluaisi käyttää puheenvuoron Rovasina van der Bukert. Olkaa hyvä. Um, no uh, Kiitoksia, mikään kysymys. On tiedoksi teille ensinnäkin eh, herra Pat Clarkille. Totta kai komission huolestumisen sitä rakennerahastoja pitäisi käyttää se tavoin, joka on tietenkin UNHCR ja, ja perusoikeuskirjan mukaista. Mutta tiedätte, me varat jaetaan yhdessä hallinnossa – ja se on yhteisvastuu siis komission ja jäsenvaltion kesken, jossa komissio valvoo valvontaa. Eli jäsenvaltioiden pitää sinnekin katsoa sitä toimintaa siellä. Haluaisin vain teille tiedoksi kertoa, että totta kai heinäkuussa tehdään tällainen tulkittu täytäntöönpano tai johdantoasiakirja eurooppalaista rakenne- ja investointirahastoista. Etenkin tärkeää, että on tietoisuutta tämän ohja, ohjausasiakirjan sisällöstä, kun se hyväksytään. Ja tämä varmaan tulee lisäämään myöskin jäsenvaltioiden toimijoiden tietoisuutta, jotka ovat siis hallintoviranomaisia tällä hetkellä. Ja sitten toinen kommentti Rova Kasatskinelle. Te otitte aika hyvin esille sen, että vuosittain rikkomusmenettelyraportti, niin jotkut jäsenvaltiot mainitaan, jotkut taas ei nimeltä. Mutta tässä on johto, johdonmukaisuutta, mikä ehkä ensinäkemältä näy, mutta johdonmukaisuus on seuraavanlainen. Jos on virallinen lehdistötiedote komissiolta rikkomusmenettelyistä, ja jossa jäsenvaltio nimetään, myöskin tässä loppuraportissa nimi mainitaan myös. Mutta ne rikkomusmenettelyt, joissa virallista tiedotetta tai lehdistötiedotetta ei julkaista, niin jäsenvaltio mainitaan vain pelkästään niin mainitsemalla jäsenvaltio. Kiitos. Ymmärtääkseni professori Malloi haluaisi vastata kysymykseen. Thank you, yes, just very brief. Kiitos, kyllä. Edustaja Sokorel, ihan lyhyesti. Haluaisin mainita, mainitte vuosittaisen kertomuksen vähemmistöistä Schleswig-Holsteinin alueella Saksassa alueparlamentti jokaisessa parlamentaarisessa yhden vuoden istunnossa on vuosittainen kertomus niistä vähemmistöistä, jotka on tunnustettu Saksassa kolmen vähemmistön edustajan siellä alueella on paljon. Tämä on yhteistyötä, ei se ole parlamentaarikkojen kertomus ainoastaan, vaan yhteisponnistus. Kansalaisjärjestö, kansalaisyhteiskunta auttaa tässä työssä. Mitä toimivaltaan tulee, viittaisitte kertomuksen ja minäkin mielelläni viittaisin – Erityisesti mitä tulee tiettyihin oikeuksiin koulutuksen ja kulttuurin saralla. Nämä mainittiin myös professori De puheenvuorossa. Yksi näistä kulttuurista oikeuksista, joka voitaisiin ottaa esiin EU-ssa universaalina oikeutena – joka kuuluisi kaikille kansalaisille, olisi tuo, että oma nimi voidaan kirjoittaa esittää omalla nimellä. Tämä on kysymys monissa maissa, joita seuraamme, ja se on siellä raportissa, jonka olen sihteeristölle täällä antanut, koska tämä on huolenaihe. Tämä on vähemmistölle tärkeä asia, kun ajatellaan kulttuurin ja identin, identiteetin ylläpitämistä. Ehkä tuo asia voitaisiin ottaa komissiossa asiaksi. Se voisi olla lähtökohta, kun lähdetään ajamaan laajempia vähemmistön oikeuksia. Lopuksi haluaisin sanoa, että että se ajatus, onko vähemmistön mielipide oikea tai vaiko väärä, niin tuo on tietenkin subjektiivinen kanta. Mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa kaikkia siitä, että on tärkeää, että kaikki äänet kuuluvat demokratiassa. Onko kanta sitten oikea vaiko väärä? Siitä voidaan keskustella. Ja se on ku- kuulijankin pääteltävissä, mutta on tärkeää, että kaikki kanavat pysyvät avoimena niin, että kaikilla on ääni. Ei se tarkoita, että kaikki voittavat, mutta kaikilla on kuitenkin ääni. Kiitos. Very, very good. Kyllä, tämä oli erittäin hyvä päättelmä tälle keskustelulle. Haluaisin kiittää teitä. Kiitos vieraille hyvin mielenkiintoisista puheenvuoroista tämä iltapäivänä. Keskustelut varmasti inspiroivat ja työtä. Kiitos vielä kerran. Kiitos keskustelusta. Kiitos kaikille. Kiitos.